yksistä otsikolla luonnonvarat. Ja minulla on nyt kunnia esitellä teille tämä tänään. Meidän arvioitu virhetasomme on 2,9 prosenttia otsikossa kaksi luonnonvarat vuonna 2015. Tämä taso on vastaava kuin 2014, kun otetaan huomioon muutokset lähestymistavassa, joka liittyy täydentäviin ympäristöehtoihin. Sen tähden, että EUn säädökset ovat muuttuneet 2015. Täydentävät ympäristöehdot eivät enää ole mukana arvioidussa virhetasossamme. Kun katsotaan arviota koko otsikossa kaksi. Me olemme tehneet kaksi aliarviota, toinen markkinat ja suoratuki ja sitten maaseudun kehitys, ympäristö, ilmasto, toimet ja kalastus. Markkina ja suoratuki arvioitu virhetaso on 2,2 prosenttia ja se on hiukan äh, enemmän kuin äh, meidän olennainen rajamme 2 prosenttia. Tämä on sama kuin 2014. Virheet tällä alueella olivat äh, lähestulkoon kaikki johtuvia siitä, että on arvioitu liian korkeaksi tukikelpoiset hehtaarit. Viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä vaikuttaa erityisesti eh, niin, että voidaan tunnistaa eh, alueisiin liittyvät eh, hakemukset. Nyt jäsenvaltiot ovat laatineet toimintasuunnitelmiaan ja tällä tavoin luotettavuus viljelokojen tunnistamisjärjestelmässä on parantunut. Sitä huolimatta edelleen oli tapauksia, joissa oli tapauksia, joita ei voitu tulkita kuvista, mutta ne eivät ole poissa tukikelpoista alueista. Meidän toinen arviomme, joka liittyy maaseudun kehitykseen, siinä arvioitu virhetaso on edelleen 5,3 prosenttia, mutta se on alempi kuin 6 prosenttia, jonka arvioimme viime vuonna. Puolet virheistä mm, johtuivat tuensaajan tukikelvottomuudesta tai hankkeen vastaavasta 28 prosenttia hankintakysymyksistä ja 8 prosenttia maatalousympäristö rikkomuksiin kun puhutaan äh, kummastakin alueesta, me huomasimme, että kansalliset viranomaiset olisivat voineet vähentää piirretasoaan tasolle, äh, joka on äh, lähestulkoon olematon, ja kahdeksan tapausta markkinat ja suoratuki ja 19 tapausta maaseudun kehitys. Näissä kansalliset viranomaiset, heillä ei ollut riittävästi tietoa tai, tai siis oli riittävästi tietoa, ja, jotta he voisivat löytää virheen, tai sitten tekivät itse virheen. Jos olisi vältetty nämä virheet, olisi päästy arvioidulle virhetasolle 0,9 prosenttia markkinat- ja suoratuki alalla ja 3,2 prosenttia maaseudun kehityksessä. Me olemme tarkastelleet myös sisäisten tarkastusten näkökohtia ja me olemme käyneet läpi myös komission säätöjenmukaisuuden tarkastamiskysymyksiä ja olemme huomanneet, että ne noudattavat täysin olennaisia standardeja. Komissio eh, raportoi eh, merkittäviä heikkouksia 17 eh, 84 mm, tarkastuksesta. Aikaisempien äh, kertomusten aikana me olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että sääntöjenmukaisuusmenettelyt ovat liian pitkiä ja se johtaa äh, avointen äh, käsiteltävien asioiden viivästykseen. 2015 näiden avointen asioiden määrä pieneni 192-34. Nyt kun on ollut muutoksia lainsäädännössä, komissio seuraa tarkastussykliä lähempää, jotta voidaan noudattaa sisäisiä ja ulkoisia määräaikoja. Me kävimme myös kuudessa maksajavirastossa ja huomasimme, että olennaiset valvontatoimet, niissä oli heikkouksia. Ja mitä tulee maataloustukirahastoon, ne liittyivät lähinnä LTIS-järjestelmään äh, hallinnolliset tarkastukset ja paikalla tehtävät tarkastukset, samoin kuin äh, takaisinperintämenettelyt äh, tapahtuivat silloin, kun oli ei-aiheellisia maksuja. Mitä tulee maaseudun kehittämiseen, huomasimme puutteellisuuksia hallinnollisissa tarkastuksissa. Komissio ja jäsenvaltiot täytäntöönpanevat panevat toimintasuunnitelmia, jotta voidaan tunnistaa virheiden syyt ja yritetään puuttua myös virhetasoihin ja vähentää niiden esiintymistä. Meidän mielestämme on hyvä puuttua asiaan ja syihin nimenomaan. Edelleenkin on kuitenkin kehittämisen varaa, varsinkin julkisissa hankinnoissa. Mitä tulee täydentäviin ympäristöehtoihin, me huomasimme puutteita varsinkin tilasto- ja, ja näytetapauksissa ja silloin kun kävimme läpi kalastuspuolta, me huomasimme 25 heikkoutta me kävimme läpi myös agripääosaston vuotuista toimintakertomusta. Komissio käyttää virhetasoja, joita raportoidaan kansallisista tilastoviranomaisista ja soveltaa sopeutuksiaan tällä tavoin. Me olemme sillä kannalla, että tämä lähestymistapa on aivan yleisesti pätevä ja se voi tarjota riittävän perustan puhutaan yksittäisistä maksajavirastoista. Olemme huomanneet kuitenkin, että ensimmäisenä täytäntöönpanon vuonna komissio voisi käyttää sertifiointitahojen työtä ainoastaan rajallisesti. Tämä johtuu useista heikkouksista menetelmissä ja täytäntöönpanossa. Riittämätön tarkastusstrategia, liian pienet näytteet ja riittävät, riittämättömät taidot, samoin kuin nämä riittämätön äh, oikeudellinen asiantuntijuus, sertifiointi, ähm, äh, viranomaisten ähm, tarkastajissa. Äh, maataloustukirahaston osalta ähm, vuotuinen toimintakertomus, siinä sanotaan, että sopeutettu Virhetaso on laskenut 2,61 2014 1,47 prosenttiin 2015. Ja tämä taso pysyy hyvin vakaana, kun jätetään ulkopuolelle sellaiset virheet, jotka liittyvät täydentäviin ympäristöehtoihin. Mitä tulee maaseuturahastoon, sopeutettu virhetaso 4,99 prosenttia. Se on meidän arvioimamme tason tasolla. Meidän tarkastuksemme ei ottanut huomioon DG Maren virhetasoja. Meidän tarkastustoimintamme pohjalta voimme päätellä, että luonnonvaroihin käytetyt varat kokonaisuutena ja kummallakin alueella nähtävissä, että virhetaso on enemmän kuin olennainen. Me olemme esittäneet viisi suositusta, jotta puututaan rakenteellisiin heikkouksiin. Aivan kuten 2014 me tarkastimme, tarkastelimme tuloksia, jotka liittyvät kysymyksiin, joita on valittu kehitysalueisiin. Ja näitä toimia on viety eteenpäin niin kuin on suunniteltu. Me olemme kuitenkin huomanneet, että on riittämätöntä, riittämättömästi osoitettu, että kustannukset ovat kohtuulliset 44 prosentissa hankkeista. Ja Nämä olivat äh, puutteita, jotka liittyvät kohdentamiseen ja valintaan, äh, mukaan lukien heikot linkit Eurooppa 2020 tavoitteisiin. Meidän analyysimme äh, painottaa myös hyviä käytäntöjä, joita olemme tunnistaneet tietyissä jäsenvaltioissa. Haluaisin vielä muistuttaa teille siitä, siitä, että äh, tämä kertomus liittyy äh, budjetti vuosi 15 ja se liittyy nimenomaan äh, hakemuksiin, tukihakemuksiin, jotka on annettu 2014, joka on ollut vanhan ymp suunnitelma viimeinen vuosi. Nykyinen luku siinä ei kateta suorien tukien suunnitelmia, jotka otettiin käyttöön uudistuksessa 2013, koska se tuli voimaan vasta vuonna 2015. Ensimmäinen YMPn uudistusvuosi, jossa on uudet tukijärjestelmät, samoin kuin vihertämis- suunnitelma, uudet määritelmät pysyville laitumille ja aktiivisille viljelijöille. Se näkyy vasta seuraavassa vuosikertomuksessamme DAS 2016. Kiitoksia. Vielen Dank für diese Einleitung. Kiitoksia tästä alustuksesta komission jäsen. Nyt sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet, arvon tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Olen iloinen vuodessani olla taas täällä keskustelemassa maatalousmenojen hallinnointia vuonna 2015. Rahoitusvuosi 2015 oli ympin kannalta tärkeä vuosi. Ähm, suorien tukien maksut tehtiin entisen ympiin mukaan, kun taas 20, 2014-2020 maaseudun kehitysohjelmat olivat jo alkaneet. Äh, tilintarkastustuomioistuimen äh, raporttia täytyy lukea tämä mielessä. Äh, haluamme, että kansalaiset halu, alkavat luottaa tähän politiikkaan ja ympähän on osa, suuri osa yhteisön yli, budjetista ylipäänsä, joten meillä, meillä on suuri vastuu pitää huoli siitä, että varat käytetään asianmukaisesti. Tilintarkastustuomion raportti vahvistaa viime vuosien trendin, eli 2,9 prosenttia, joka on virhetaso YMP-menoille, on alle keskiarvon ja laskee koko ajan. Sitten suorat tuet maaseuturahaston osalta, niin niiden osalta virhetaso on sekin aika lähellä 2,9. Ja vaikka maaseudun kehityksessä on edelleen liikaa virheitä, niin virhetaso on menossa alaspäin. Nämä tulokset osoittavat, että yleislähestymistapamme ansiot ovat selvät. Ja komissio haluaa tietenkin tiedottaa yleisimmistä virheistä ja haluaa tukea maa jäsenvaltioita parantamaan valvontajärjestelmiä tulokset ovat jo kourin tuntuvia. Tilintarkastustuomioistuimen kommentti kohdassa 717. Siinä sanotaan, että komission ja jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmien ansiosta luotettavuus on, maksatuksessa on parantunut. Se, että mm, tilintarkastustuomioistuin jäljitti ainoastaan alle kahden prosentin edestä tällaisia yli ilmoituksia, liiallisia ilmoituksia, niin se on tietysti parantanut asiaa. Mutta edelleenkin virheitä on. Niin kauan kuin niitä on, niin teidän valiokuntanne olla varma siitä, että komissio jatkossakin aikoo tehdä tarpeellisia rahoituskorjauksia tai oikaisuja ja pitää huolen siitä, että väärinkäytetyt varat kirjataan takaisin. Meidän arvioidemme mukaan keskimäärin 1,1 miljardi euroa itse jäsenvaltiot ja komissio ovat perineet takaisin viime vuosina. Tämä edustaa 1,7 prosenttia menoista, eli EUn talousarvio tulee tällä tavalla suojatuksi. Tietysti sääntöjen noudattaminen on kolikon yksi puoli. Ei ole mitään järkeä käyttää rahaa sääntöjen noudattamiseen, jos siitä ei tule hyötyä kansalaisille. Miten ympin uudistus on nyt vaikuttanut? Nyt uudet, uudet maksujärjestelmät on käytössä ja jäsenvaltiot toteuttavat uusia maaseudun kehitysohjelmia ja suuri osa budjeteista on maksettu jo edunsaajille. Tämä tarkoittaa yhtä 1,7 miljardia kaiken kaikkiaan, siis jo maksettuja tukia. Vuonna 2015-2016 nämä vuodet olivat aika turbulentteja markkino- markkinoilla ja mm, Venäjän kauppasaaron tai vientikiellon kielosta huolimatta, joka koski heviä, niin liha ja lihamarkkinoilla oli edelleen, mm, suoritus oli hyvä. Ja 1,5 miljardia euroa annettiin viljelijöille ja karjankasvattajille kompensaatioksi ongelmista. Me tarvitsemme kuitenkin kestävän tulevaisuuden maataloudelle ja maaseudulle, ja meidän täytyy myös jatkossa toteuttaa hyviä politiikkoja. Kestävä tulevaisuus tarkoittaa uusia mahdollisuuksia ja työpaikkoja. YMP auttaa ylläpitämään työpaikkoja maaseudulla. 44 miljoonaa ihmistä tulee tässä kyseeseen. Tämä maaseutusektori on yksi suurimpia työnantajia. Se on erittäin tärkeää, kun ajatellaan mm, maaseudun kehitystä. 64 prosenttia vuonna 2000 vuonna 2015 oli tästä aiheutunut vahinko. Vuonna 2015 yksi menestystekijä oli se, että äh, kuudella prosentilla nousivat äh, äh, maataloustuotteiden vienti ja ruoan vienti, vaikka meillä olikin Venäjän vientikielto. Tämä johti siihen, että me saimme uusia työpaikkoja. Jokaista vastaa yhtä miljardia vientieuroa kohden. Saamme uusia työpaikkoja. 25 000 uutta, siis 125 työpaikkaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meille tulee uusia työpaikkoja ja uusia starttiyrityksiä. Se, että maaseudulla saadaan enemmän työpaikkoja ja saadaan kasvua, niin se on muun muassa laajakaistan ansiota. Seuraavan sukupolven laajakaista ja internetin käyttö on lisääntynyt merkittävästi kiitos maaseudun kehitysohjelman. Me tarvitsemme nuoria viljelijöitä tälle sektorille. Me haluamme rahoittaa nuorten viljelijöiden työtä. Kestävää tulevaisuus tarkoittaa myös sitä, että ylläpidämme luonnonvaroja, säilytämme niitä. 72 prosenttia Euroopan unionin ymp alueista on suorien tukien osalta viherryttämisohjelman alaisena ja äh, nitraatin, ta, nitraatin tasoa on vähennetty vuodesta 1992 80 prosentilla, eli meidän äh, politiikkamme, joka vaalii kestävää maataloutta, kantaa hedelmää. Ähm, kasvihuonekaasut ovat vähentyneet 24 prosenttia. Äh, tämä on myönteistä, mutta paljon vielä tarvitaan, jotta päästään Pariisin ilmastosopimuksen tasolle. Joten meidän täytyy varmistaa se, että Euroopan maatalous kunnioittaa ekosysteemejä, pitää huolen elintarviketurvallisuudesta ja antaa viljelijöille riittävät tulot. Lopuksi puheenjohtaja, kestävää maatalous tarvitsee viljelijöitä, jotka luottavat meidän politiikkoihimme. Ei pidä olla liikaa byrokratiaa. Minä tiedän, että teidän valiokuntanne pitää hallinnollisia kustannuksia ja ympin hallinnollista taakkaa vakavasti otettavana asiana, ja niin teen minäkin. Viimeisimmät jäsenvaltioiden antamat tu- tiedot ähm, ja antavat ymmärtää, että nämä kustannukset ovat menneet 7 prosentista 5 prosenttiin. Se on hyvä asia, koska usein kuulemme valituksia, ähm, joten äh, hitaasti, mutta varmasti edistytään, kun halutaan tätä taakkaa vähentää. Jotta ympäristö tulee vähemmän äh, byrokraattinen, viljelijöille, niin olemme yksinkertaistaneet monia asioita. Olemme toteuttaneet jo 20 toimenpidettä, jotka hyödyttävät hallituks, halli, paikallishallintoja ja viljelijöitä. Ja meillä on uusia, mm, me, meillä on nyt enemmän täytäntöönpanoja ja delegoituja säädöksiä, joiden avulla on yhdistetty vanhoja mm, sääntöjä. Ja nyt meillä on oikeasuhtaisempi rangaistusjärjestelmä, jos vaaditaan liikatukia. Ja tietenkin myös tämä viherryttämisuudistus on tuonut muassaan myös yksinkertaistamista. Me tulemme tekemään muutosehdotuksia neljään tärkeimpään YMP-lainsäädäntöön omnibusasetuksen muodossa. Toivottavasti se hyväksytään nopeasti ja aiomme myös yksinkertaista ja modernisoida ympiä myös vuoden 2020 jälkeen. Johtopäätös. Haluan vieläkin korostaa sitä, kuinka tärkeä YMP on paitsi Euroopan projektille, myös kansalaisille elintarvikkeiden tuotanto, elintarvikkeiden laatu parantuu ja maaseudun dynamismi pysyy yllä. Ja on tärkeää, että valvonnassa pidetään kiinni huoli siitä, että virheitä ei tule ja ne korva, korjataan. Ja tietysti aina parannuksillekin on sijaa. Ja toivottavasti ymmärrätte, että me ponnistelemme kovasti. Niin ovat tehneet jäsenvaltiotkin. Kiitos. Ja wir danken Ihnen für den interessanten... Kiitoksia näistä tiedoista. Tämä on suuri asia ja Aamulla Avramopolis oli täällä. Hän puhui 9,8 miljoonista eurosta. Teille on toimitettu enemmän kysymyksiä kuin hänelle, eli kiittäisin teitä siitä, että olette vastannut näihin kysymyksiin. Mutta meillä on varmaan pari parannusehdotusta vielä. Ja sitten esittelijät siellä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tilintarkastustuomioistuimelle ja myöskin teille komission jäsen tästä alustavasta lausunnosta ja näistä seikkaperäisistä vastauksista näihin kirjallisesti toimitettuihin kysymyksiin. Maatalouspolitiikka on yksi vanhimpia yhteisön politiikan aloja. Se on meille rakas, mutta samalla kallis. 2015, jos nyt oikein katson, 44,9 miljardia euroa käytettiin maatalouden 37 miljardia suoriin tukiin, markkinatoimiin 8 miljardia ja maaseudun kehittämiseen 12 miljardia. Aika isoja summia. Ja itsekin sanoitte, että näitä Mario on käytettävä huolellisesti. Omassa perheessänikin on viljelijöitä. Eli tässä on nyt tällainen pieni ristiriita. Eli onko viljelijä sitten se henkilö, joka tekee työtä omalla maallaan, vai onko kyse sitten näistä suuryrityksistä, matalusteollisuudesta, joka merkitsee köyhyyttä monille pienviljelijöille ja silloin myöskin nämä maataloudessa käytettävät maa-alueet ovat tulleet valtavasti kalliimmiksi. Vientiä on tällä alalla paljon mutta kaikesta huolimatta me tietysti tuemme eurooppalaista maataloutta, jotta se pystyy tulevaisuudessakin olemaan toimintakykyinen. No pari ky- ky- kysymystä. Tässähän puhuttiin näistä virhemääristä 2,2 prosenttia, mitä tulee suorin tukiin 5,3 prosenttia virheitä maaseudun kehittämistoimissa – kakkospilarissa. No sehän nyt tietysti on aina haaste, mutta tällaiselle tasolle se ei tietenkään voi jäädä. Tilintarkastustuomioistuin on laatinut erityiskertomuksen. Siellä puhutaan siitä, että viljelijöiden tulot ovat riittämättömät ja komission jäsen haluaisin kiittää hyvistä kirjallisista vastauksista, mutta mitä tulee tähän ykkössuorituskysymykseen, tekijät, jotka vaikuttavat tuloihin. Siis onko se tuotettava luotettava indikaattori, kun tutkitaan näitä viljelyiden tuloja? Komissio ei pysty vastaamaan siihen, kuinka monet viljelijät menettivät työnsä sianlihakriisissä. Ja miten komissio voi sitten hyödyntää tätä indikaattoria, jos sillä ei ole tarkkaa tietoa viljelyiden määrästä ja tuloista? Ja voisitko kertoa myöskin kuinka monet viljelijät tekevät työtä nälkärajalla tai sen alapuolella, kuinka monia yrityksiä tämä koskettaa. Ja sitten seurantakysymys 2014 vuodelta. Silloinhan todettiin, että yksittäisten työntekijöiden palkat ovat nousseet, kun työntekijöiden määrä on vähentynyt. Mutta haluaisimme komissiolta tästä vähän lisätietoja, eli voisitteko tästä sanoa jotain muuta? Ja sitten työllisyys maaseudulla. 3,3 prosenttiin on päästy tässä. Ja tässä vastauksessa on sanottu, että tämä ei johdu yhteisestä maatalouspolitiikasta, vaan kohesiopoliittisista ja kansallisista ja alueellisista toimenpiteistä. Eli onko tämä indikaattori hiukan liian kattava? meidän pitäisi saada vähän täsmällisempiä tietoja siitä, millä tavalla nämä toimet ovat vaikuttaneet varsinaiseen työllisyyteen. Ja viime vuonna vastuuvapauden yhteydessä parlamentti vaati, että nämä varat jaetaan oikeudenmukaisemmin yhteisessä maatalouspolitiikassa. On tiettyjä tapauksia, kuten Espanjassa. Siellähän on Siellä on yli 800 000 viljelijää ja sinne maksettiin 11 miljardia suoria tukia, mutta siitä huolimatta 60 rikkainta perhettä ovat saaneet 250 miljoonaa tukivaroja. Eli meidän täytyy hiukan miettiä, onko tilanne samantyyppinen muissa jäsenvaltioissa. Ja Agri-pääosasto on tarttunut tähän kysymykseen mutta se on kuitenkin jättänyt vastuun jäsenvaltioille. Ja tänäkin vuonna vaadimme, että komissio käy keskustelua tästä jäsenvaltioiden kanssa neuvostossa, koska maatalous on nyt nykyisin voittoa tuottavaa liiketoimintaa. Meidän täytyy katsoa jäsenvaltioiden välisiä eroja ja toisaalta sitten viljelijöiden välisiä eroja. Tsekissä saadaan korkeammat tuet per viljelijä ja Maltalla, Kyproksella ja Romaniassa nämä ovat alimmat. Siellä ne ovat alle tuhat euroa. Eli miten tällaiset erot pääsevät syntymään? Ja viime vuonna saamme kuulla siitä, että 80 prosenttia suorien tukien vastaanottajista vastaavat vain 20 prosenttia maksuista – Tämä nyt selittää, miksi on erittäin korkeita maksuja suurtilojen omistajille ja investointiyrityksille, jotka omistavat näitä maatiloja esimerkiksi Englannissa ja Irlannissa. Epäilen, onko tällaisilla maksuilla oikeastaan lisäarvoa EUlle, ja tiedän, että tämä nyt liittyy lainsäädäntöön, on parlamentin ja neuvoston välinen kysymys, mutta voisiko komissio olisiko komissio valmis muuttamaan näitä käytänteitä ja haluaako se ylipäänsä muuttaa näitä sääntöjä. Ja sitten tilintarkastustuomioistuin on todennut, että EUn sertifiointijärjestelmä, mitä tulee kestäviin biopoltoaineisiin, se ei ole luotettava. Siellä esiintyy paljon petuksia, koska tämä vapaaehtoisuus elementtiä ei pystytä tarkistamaan. Eli ei pystytä tarkistamaan, onko polttoaineita tehty jätteistä vai ei. Eli nyt 2011-2014 vuosina biopolttoaineet ovat saaneet perusteetta sertifiointeja ja tilintarkastustuomioistuin totesi, että täytyy parantaa järjestelmää, siellä heikkouksia, mutta on kyseenalaista, tuleeko siitä yhtään se tehokkaampi komission tarkistuksen jälkeen. Ja me olemme jo todenneet, että petoksia on esiintynyt monissa jäsenmaissa, esimerkiksi Tsekin tasavallassa. Ja aikooko komissio nyt sitten muuttaa radikaalisti tätä sertifiointijärjestelmää tilitarkastustuomioistuimen mukaan? Jäsenvaltioiden toimittamien tietojen on oltava luotettavampia. Ja ehkä tarvittaisiin jonkinlainen direktiivi, jotta voitaisiin auttaa jäsenvaltioita. Ja hiljattain saimme kuulla, että dieselpolttoaineiden osalta on käytetty palmuöljyä ja siihen liittyy sitten erityisongelmia, eli missä palmuöljy sitten on tuotettu. Eli meidän täytyy nyt miettiä nämä asiat aivan uudelleen. No sitten haluaisin puhua vielä tästä erityiskertomuksesta, joka liittyy maapalstojen tunnistamiseen. Claudia Schmidt on tästä laatinut juuri työasiakirjan. Ja tärkeää on kuitenkin yksinkertaistamisen, yksinkertaistaminen. Esimerkiksi jollain alueella saattaa olla hyvin harvassa puita ja täytyy miettiä, ovatko ne tukikelpoisia. Eli siellä täytyy olla vähintään 100 puuta per hehtaari. Ja jos siellä toimitetaan poltetaan samalla tavalla kuin verrattavissa olevalla alueella, jolla ei ole puita samalla alueella. Mutta puut, jotka voidaan juurineen poistaa alueelta, ne eivät kuitenkaan sitten kuulu tähän sadan puun lukemaan. Eli näitä puita on hiukan hankala tunnistaa esimerkiksi valokuvasta, eli haluaisin nyt tietää, miten voimme välttää tällaisia byrokraattisia painajaisia jäsenvaltioissa. Ja sitten jäsenvaltioiden toimittomien tietojen luotettavuus. Se on nyt parempi vuonna 2015. Ja sitten kansallinen henkilöstö hallintoelimissä. Eikö olisi parempi, että tämä hallintohenkilöstö olisi suoraan komission alaisuudessa – jotta tilannetta voitaisiin parantaa? Ja katsotteko, että yhteisen maatalouspolitiikan valvontakustannukset ovat oikeasuhtaisia? Ja olemmeko valmiita sietämään korkeampaa virhetasoa? Ja sitten lopuksi vielä nuoret viljelijät, heihin liittyvä hanke. Onko se mielestäni onnistunut vai ei? Kiitos. Ja, es wird ja doch noch ein schöner Mittag, ne? No niin, tästähän tulee kiva iltapäivä. Eli komission jäsen, olkaa hyvä. There's a lot of questions there, all right, Madam Gressler, yes. Aika monia kysymyksiä tuli. Syy siihen, että ympiä pidetään kalliina Siis sehän on ainoa täysin EUn rahoittama politiikka ja siitä on myös ö, artikla perussopimuksessa ympin perusteet ovat selkeästi tiedossa. 28 miljoonaa viljelijää kaiken kaikkiaan meillä on osa tai täysaikaista ja niin he tietysti osittain kontribuoivat ympin tavoitteiden saavuttamiseen. Ja ymmärrän, että 5,3 prosenttia maaseudun kehityksestä on aika paljon, mutta se vähenee. Kysymys kuuluu, voimmeko me seuraavassa uudistuksessa parantaa tätä politiikkaa, kohdentaa paremmin toimia, vai pit, siis tämähän on tietysti yhteislainsäätäjän heiniä, mutta kysynpä vain. Sitten KPI-indikaattoreista, ovatko ne luotettavia? No, kun ajatellaan käytettyjä indikaattoreita, niin tämähän lasketaan ähm, per äh, työyksikkö. Ja tämä on se indikaattori, jota myös Eurostat käyttää äh, maataloustilien tilejä käsitellessään. Eli tämä on pohja meidän työllemme ja Eurostatin maatilarakennetutkimuksen perusteella ähm, tämä lasketaan. Välttämättä kaikkia tuloja ei oteta huomioon, esimerkiksi sellaisia tuloja, jotka tulevat muulta, muulta kuin maatilalähteestä, mutta tällä tavalla me saamme kuvan tilanteesta noin joka kolmas kuukausi tilanteesta makro- ja mikrotasolla. Ja tätä tietoahan käytetään myös viljelijöiden ja bisnestoimien mittaamiseen. Eli tämä on meidän paras välineemme. Ehkä se on vähän ajastaan jäljessä, mutta kun muutakaan tietoa jäsenvaltiosta ei tule, niin tämä on paras, mikä meillä nyt on. Te sanoitte, että monet viljelijät lähtevät ja miksi? No ei sitä koskaan tiedä, mistä syystä tasan tarkkaan viljelijät lähtevät. Jotkut menevät eläkkeelle, heillä ei ole ää, perillisiä, ei voida tehdä. Mutta eivät viljelijät välttämättä anna mitään lopullista syytä. On, onhan tähän useita syitä. Markkinatilanne saattaa olla vaikea, niinhän se on ollut viime ää, vuosina muun muassa sianlihan ja maidon osalta – työpaikkoja on mennyt, mutta tietysti jotkut myös myyvät palstoja sellaisille ihmisille, jotka ovat jo alalla. Eli tähän on monia syitä. Emme me tiedä mitään tasan tarkkaa syytä. Työllisyys maaseuduilla on kuitenkin 28 miljoonaa, eli kyllä tällä on vaikutusta. Tietysti haluaisimme enemmän ja me pyrimme keskittymään politiikkamme lisäarvoon, pyrimme luoda lisäarvoa, pyrimme luomaan lisäarvoa. Eli niin, että nekin henkilöt, jotka eivät ole mukana viljelytoiminnassa ehkä siinä ohessa voisivat perustaa pk-yrityksiä. Näilläkin henkilöillä tulisi olla lainoja, voisi ehkä pidempiaikaisia lainoja ja muita rahoitusinstrumentteja. Me tällä hetkellä kehitämme näitä välineitä investointipankin kanssa niin, että voitaisiin antaa enemmän tuotta, ähm, eh, voitaisiin antaa enemmän lainaa ihmisille. Esimerkiksi luomutuotanto on äh, kasvussa ja sekin äh, muuttuu jatkuvasti tärkeämmäksi jäsenvaltioissa – ja meidän täytyy pitää huoli siitä, että harmonisoimme sääntöjä ja standardeja, normeja niin, että suojelemme tätä luomusektoria ja pidämme huolen siitä, että hinnoittelunkin ansiosta viljelijät hyötyvät tästä. Te tähdensitte aivan oikein, että tällä hetkellä liian monet ihmiset ehkä saavat tukia. No, meidän ehdotuksemme tähän liittyen on torjuttu liian usein. Ehkä meidän täytyy yrittää uudestaan, mutta teidän täytyy kollegoidenne kanssa keskustella tästä asiasta. Täm, nämä maksuthan perustuvat alueeseen, ne eivät ole tilakohtaisia, joten suuremmat tilat saavat aina enemmän kuin pienet. biopolttoaineiden osalta en voi kauheasti auttaa, se on energia-asia mutta siitä kuullaan enemmän huomisen komission kokouksen jälkeen. Tällä hetkellähän komissiossa kehitellään energiapakettia, neljännen sukupolven biopolttoaineet ovat muun muassa keskustelun alla. Huomenna Kanjeten, siis komissaari Kanjeten kokouksen jälkeen kuulemme enemmän. Oli vähän aikaa Indonesiassa ja neljän miljardin edestähän muun muassa palmuöljyä sieltä jatkuvasti viedään maailmalle. Ja ympäristöpääosasto ottaa tämän asian hyvin vakavasti. Siihen liittyy, liittyy kaikenlaista. Ja Vellankin kanssa olen keskustellut tästä asiasta. Sitten tämä palstojen yksilöintijärjestelmä, tunnistusjärjestelmä toimii. Meillä on useita jäsenvaltioita, jotka eivät ole investoineet riittävästi tähän systeemiin ajoissa niin, että maksatukset voitaisiin tehdä viljelijöille as- ajanmukaisessa, asia- ajanmukaisessa ajassa asianmukaisessa ajassa. Eli meillä on nyt toimintasuunnitelmia me pyrimme tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voimme varmistaa sen, että suoria maksuja koskevat toimintasuunnitelmat toimivat. Ja teemme yhteistyötä myös jäsenvaltioiden kanssa, että ähm, asia toteutuu myös niin sanotusti kentällä. Meillä on myös mahdollisuus jäädyttää maksut, jos jäsenvaltiot eivät toimi mm, toimintasuunnitelmien äh, mukaan. Eli meillä on keinoja varmistaa se, että raha menee oikeaan kohteeseen ja jos me e, investoimme tähän järjestelmään, niin se tulee kyllä olemaan hyvä. E, meillä on erilaisia uusia teknologioita, valvontajärjestelmiä, satelliittivalvontaa niin, että virheitä havaitaan, e, niin että meidän ei tarvitse kauheasti ottaa käyttöön uutta, uusia henkilöresursseja. Tällä hetkellä jäsenvaltioiden valtiot investoivat valvontaan siis jäsenvaltioiden investointivalvontaan on mennyt nyt vain neljään prosenttiin. Sekin on vielä liikaa. Me voimme varmasti tässäkin parantaa juoksuamme. Ja kun äm, toteutamme ne yksinkertaistamistoimet, joista puhuin jo johdannossani, ja todellakin tuen, toivon, että tuette omnivuusasetusta, ja meillä on myös ehdotuksia viherryttämiseksi, niitä on esitetty 15 niin ehdotusta mukaan luettuna tiettyjä ympäristöehdotuksia, jotka toivottavasti otetaan hyvin vastaan. Meidän täytyy myös avata nämä perussäännöt, jotta voimme yksinkertaistaa niitäkin enemmän. Ne pitää lähettää lausuntokierrokselle vuonna 2017 ja vuonna 2020 hän tarkoitus on yksinkertaista ympiä Schulzin, Junckerin ja Tuskin aiekirjelmän mukaisesti nuoret viljelijät. Nyt ehkä liian varhaista sanoa, ovatko nuoret viljelijät hyötyneet paljon, eivät ehkä varmasti tässä vaiheessa vielä. Tällaisen käsityksen olen saanut, kun olen keskustellut näiden nuorten viljelijöiden kanssa. Tämä 25 prosentin ylimääräinen maksu on liian vähän, ja tänään hän keskustelee investointipankin edustajan kanssa. Me tarvitsemme jonkinlaisia uusia välineitä, jotta saamme uudet viljelijät ikään kuin vakiinnuttamaan paikkaansa. Tarvitsemme ehkä parempia tarvitsemme parempia rahoitusvälineitä maaseudun kehittämistäkin varten. Ja nuoret ihmiset eivät välttämättä ole oman kohtalonsa herroja, koska kun ajatellaan vaan mitä vanhemman sukupolven äm, äm, rahoitustilanteessa on tapahtunut, heillä oli ennen äm, he halu, vanhempi sukupolvi haluaa, että, että talousasiat ovat kunnossa ennen kuin tekevät sukupolvenvaihdoksen tai jättävät tilan perinnöksi seuraavalle sukupolvelle. Ich habe eine ganze Reihe von Wortmerkungen. Niin, haluatko esittele vielä? Ei. Täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäisenä Liberatskin. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Jeżeli można, zacznę. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Haluaisin äh, aivan aluksi äh, puhua äh, hiukan mukavimmista asioista esittämänä konkretiaan. Aivan ensiksi olen tyytyväinen siitä, että voimme tavata tällä tavoin – ja voimme puhua hyvin miellyttävissä yhteyksissä teidän kanssanne. Te olette hyvin ammattitaitoinen ja minulla on todella hyvä kuva teistä. Te tunnette tosiaankin tämän alueen. Mitä tulee sitten näihin konkreettisiin kysymyksiin aivan ensiksi? Tämä virhetaso tilintarkastustuomioistuimen edustaja sanoi, että tilanne on vakaa, eli virhetaso pysyy samalla tasolla vuodesta toiseen, mutta me haluaisimme, että tilanne paranisi. Ymmärrän tietenkin, eh, mitä sanoitte. Te puhuitte hyvin voimakkaasti konkreettisten tulosten puolesta. Eh, ja erittäin hyvä, että suuntaudutaankin konkreettisiin vaikutuksiin, mutta emme ole kuulleet puhuttavan mistään vertail- vertailevista tutkimuksista. Voitaisiin ver- verrata meidän politiikkaamme esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kanadan politiikkaan. Tällä hetkellä me puhumme TTIP-sopimuksesta ja pitäisi oikeastaan miettiä, mitkä olisivat vaikutukset tällaisella sopimuksella. Minun mielestäni tästä puuttuu tämän tyyppinen pohdinta – ja mitä tulee sitten äh, maataloustuottajien tuloihin, meillä on seuraavanlainen tilanne tällä hetkellä. Mikä äh, tahansa tuote onkin, jota katsotaan tai mitä tahansa alaa katsotaan, meillä on merkittäviä keskittymiä, tuotantokeskittymiä jo ennen tukkumyyntiä tai jalostusta. Eli tällä tasolla on suuria keskittymiä ja pienet äh, viljelijät, yksittäiset viljelijät ovat hyvin heikkoja suhteessa suuryrityksiin, jotka äh, keskittävät valtaa paljolti omiin käsiinsä. Kyse on siis äh, jalostusyritysten keskittymistä myös ja tukkumyynnistä, myynnistä yleensä komissio ei käsittääkseni kovinkaan paljon tässä toimi. Ja nyt kun sain kuulla tässä komission esitystä, niin mietin seuraava, seuraavaa. Meidän tuotantomme hehtaarikohtaisesti, eikö se ole aina vain kasvanut? Ja mitä tulee sitten maanviljelykseen ja tiloihin. Onko tässä kasvua vai laskua nähtävissä? Me olemme usein kuulleet, että tuottavuus on laskussa, mutta kysyisin suorista tuista. Uskoisin, että jossakin vaiheessa pitää hyvin tarkkaan määritellä, kuka saa näitä suoria tukia. Esimerkiksi Puolassa, jos nyt oikein ymmärsin, eh, suurin suorien tukien saaja on hyvin kunnioitettava instituutio, mutta sillä ei ole oikeastaan mitään tekemistä maataloustuotannon kanssa. Niinpä tämä eh, järjestelmä on sellainen, että omistaja saa eh, nämä tuet eikä se, joka maata viljelee. Minun mielestäni tällainen lähestymistapa ei ole korrekti. Ja sitten nuorilla on sellainen vaikutelma, että ne välineet, joita on käytössämme, joiden avulla meidän pitäisi heitä auttaa, ne olisivat heidän ulottuvillaan. Mikä on komission ehdotus, mitä voisimme ehdottaa näille nuorille? Ja sitten biopolttoaineet. Esittelijä käsitteli tätä kysymystä – joten minä en puhu siitä sen enempää. Mutta sitten puhuisin yksinkertaistamisesta, jossa muist, oikein muistan sanoitte, että tässä on vähennetty ö, as, säädösten määrää 220, mutta siitä huolimatta on edelleen absurdeja tilanteita – ja Euroopan unionin kansalaiset haluavat helpotusta. Emmekö me voisi laatia listaa tällaisista ratkaisuista ja voisimme saada aikaan sitten korjausliikkeen. Te puhuitte myös vuohista ja puista, mutta edelleen on hyvin absurdeja tilanteita ja ne pitäisi kyllä korjata oikealle tolalle. Sitten mitä tulee työllisyyteen, meidän pitäisi katsoa eh, näitä startup, startup-yrityksiä. Niitä pitäisi olla tälläkin alalla. Miten ne toimivat tällä alalla. Sitten viimeisenä kysymyksenä, sekin on kuitenkin tärkeä, maksutasot maataloustyöntekijöille, varsinkin kausityöntekijöille heidän palkkatasonsa. Minulla on sellainen mm, vaikutelma, että tällä alalla on aivan täys kaos. Polon, puolalaiset lähtevät usein äm, äh, esimerkiksi viinin, äh, viinin sadonkorjuuseen äh, tai sitten vihanneksien. Äh, meille tulee taas muualta maataloustyöntekijöitä, eikä kukaan sääntele näitä palkkakysymyksiä, eikä kukaan huolehdi heidän työolosuhteistansa. Nyt kun tätä tilannetta tarkastelee, niin pitäisi miettiä, että eikö YMP pitäisi puuttua tähänkin kysymykseen. Ja lopuksi vielä olen tyytyväinen siitä, että kasvihuonekaasu päästöt ovat vähentyneet. Se on hyvä asia. Olen tyytyväinen myönteiseen kehitykseen, jonka otitte esiin. Mutta haluaisin vielä painottaa yhtä seikkaa. Tiettyjen maataloustuotteiden hinta, esimerkiksi liha osalta tällä alalla hinta, jonka saa viljelijä, sillä ei ole mitään tekemistä sen hinnan kanssa, joka maksetaan marketissa. Kiitoksia hyvästä yhteistyöstä. Noch muss man sich für Fragen nicht entschuldigen. Niin. Seuraavaksi Labajeva, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. En nyt voi puhua tsekkiä, koska täällä nyt ei ole tsekin tulkkausta tänään. Mutta viime vuonna vastuvapausmenettelyssä aina kokous, jossa ei ollut Tsekin tulkkausta, oli silloin, kun Hogan oli täällä. Eli ehkä te olette syy sille, että tulkkausta ei nyt ole. Mutta kiitoksia kuitenkin, että mainitsitte suoritusten yksinkertaistamiseen elämänlaatu EU:ssa ja edistys ja parannukset näissä asioissa. Ja monet kollegot kollegoista puhuivat jo tästä, mutta olen kiitollinen siitä avusta, jota saamme he henkilöstöltänne. Minulla on paljon kysymyksiä liittyen vuoden 2014 vastuuvapauteen ja sain hyvin yksityiskohtaisia vastauksia, eli kiitos siitä. Eli tässä on tapahtunut suurta parannusta. En nyt mene kovin paljon yksityiskohtiin, koska haluan nyt saada kokonaiskuvan tästä tilanteesta. Eli tässä on kolme aika yleisluontoista kysymystä. Otsake 2 oli se, jossa, josta nämä lähteet olivat vähentyneet eniten verrattuna edelliseen ohjelmointikauteen. Ja odotatteko muita muutoksia väliarvioinnin jälkeen tai sitten kun seuraava monivuotinen rahoituskehys alkaa? Eli haluaisin nyt tietää, miten katsottaa viime vuotta ja sitten tulevaisuutta. Ja sitten EU-lisäarvo ja suoritukset. Tehän tiedätte, että eu lisäarvo on nyt uusia periaatteita EUn budjettipolitiikassa. Katsotteko, että maatalous ja maaseudun kehitys muuttuvat sitten, kun tätä periaatetta pannaan käytännössä täytäntöön? Monet tukialueista ovat sellaisia, että niillä on vaikutuksia alueellisesti ja paikallisesti, eikä niillä varsinaisesti ole EUn lisäarvoa. Ja jotkut ovatko nämä toimet yhteen sopivia näiden periaatteiden mukaisesti? Miten te näette tämän kysymyksen? Ja sitten viimeinen kysymys. Mitä odotatte EU-lisäarvolta maatalousalalla seuraavan kymmenen vuoden aikana? Kiitos. Uh, Eli mitä odotatte EUn lisäarvolta maatalouspolitiikassa seuraavan kymmenen vuoden aikana? There's another shadow, Mr. Flanagan. Sitten Flanagan, toinen varjoesittelijä. Um, thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin sanon, että tämä on mielestäni erittäin kiintoisa prosessi. Tämä on hieno tapa pitää ihmiset vastuussa teoistaan. Maatalousvaliokunnassa minäkin olen jäsenenä ja siellä ollaan huolissaan siitä, että varainkäytön <clears throat> tasot laskevat. Miten pidämme huolen siitä, että tämä jatkuu? komissaari sanoi, että kansalaisten täytyy luottaa politiikkaan. Minä en usko, että tämä on ongelman ydin koska rahahan tulee alun perin kansalaisten poskista, äh, taskuista, olivatpa nämä maanviljelijöitä ähm, tai mitä tahansa muita ihmisiä, tulevat maa, kansalaisten taskuista. Ja jos menee kauppaan, haluaa pitää huolen siitä, että rahalle saa vastinetta. No, tämä ei ole mahdollista silloin, kun raha menee yleiseen vero, siis verotuksen kautta johonkin yleiseen ja tavoitteeseen. Ja yksi asia, joka mielestäni ei ole järkevä, on tämä virhetaso. Ulle useaan otteeseen on sanottu, että ykköspilarissa virhetaso on 2,2 prosenttia, mutta 5,5 kakkospilarissa. Jos näin on, niin miksi me yksinkertaistamme ja teemme ykköspilarista yksinkertaistamisprioriteetin, koska monet ongelmat johtuvat tässä pilarissa kaksi nimenomaan selkeyden puutteesta. Jos virhetaso on suuri, niin kakkospilarissa, niin kai siihen täytyy puuttua ensin. Ää, tästähän on paljon puhuttu ja ää, jokainen eurosentti on tärkeä, mutta kun ajatellaan ympin reilua varainkäyttöä ja jakamista, niin tämähän on ihan pikkujuttu. Vähän ihan niin kuin pisara valtameressä, meidän täytyy katsoa näitä isoja asioita. Ja kun puhutaan kansalaisten luottamuksesta, niin miten kansalaiset voivat luottaa Irlannissa, kun 80 prosenttia ympistä tulee kaikkien taskuista? Ja niin me olemme nyt nettomaksajia ja jopa tämän uudistuksen jälkeen mm, ja siis tämä, jos verrataan, mm, tätä uudistusta pidettiin ikään kuin tällaisena käden ojennuksena viikunanlehtenä, mutta me saamme T-lehden. Joten jotkut voisivat sanoa, että tässä halutaan rohkaista ihmisiä tuottamaan. No 80 prosenttia prosenttia viljelijöistä, siis ne viljelijät, jotka saavat 80 prosenttia rahasta, niin sattuvat olemaan rikkaimmat 20 prosenttia, mutta luovatko, tuottavatko enemmän hyödykkeitä kuin muut? Tuottavat 30 prosenttia. Eli jos kyse olisi tuotannosta, no ei pitäisi olla, mutta jos on, niin tämä argumentti menee kyllä lentään ikkunasta. Eli tullaan, jos, tullaanko tekemään puolivälin tarkastus ja jos tullaan, niin tullaanko todella yrittämään, yritetäänkö todella pyr- muuttamaan tilannetta. Tiedän, että kansallisella tasolla tätä järjestelmää halutaan muuttaa, mutta mitä komissio aikoo tehdä, jotta yhteisestä maatalouspolitiikasta tulee yhteinen, koska tässä järjestelmässä ei ole mitään yhteistä. Minä yritin ympätä tämän kilpailu politiikka-asiakirja, niin tämähän vääristää kilpailua. Ei tätä voida per, perustella mitenkään. Minä edustan viljelijöitä ja muita ihmisiä, kaupunkilaisia. Ja jos nyt ajatellaan Englannin kuningatar, tai sanoin ennen Englannin kuningatar, nyt sanon UK, koska sain moitteita. No, Englannin kuningatar voi saada massiivisia maksuja ja viljelijä, ma, joku muu viljelijä ähm, UK ei saa mitään ja joku nauranlihan tuottaja voi saa, saada miljoonia. Ei tätä voi katsoa vain hiljaa sivusta. Niin, ja loppujen lopuksi koko systeemi romahtaa, koska rahaa on vain vähemmän ja vähemmän ja ihmiset esittävät enemmän ja enemmän kysymyksiä. Mitä puolivälin tarkastuksessa tehdään, jotta tämä alaspäin menevä spiraali ja paine saadaan keskeytettyä? Ja tilintarkastustuomioistuin sanoi, että se ensi vuonna tullaan tarkastelemaan viherryttämistä ja sitä, miten rahaa siihen käytetään. Näin tehdään vuoden 2016 kertomuksessa. Mutta kun ajatellaan, minkälaisia katastrofeja minun maailmassa, ma- maassani on ollut, niin miten Euroopan kansalaisille selitetään, jotka siis maksavat tämän rahan, miten, se, miten selitetään, että viherryttämisohjelmassa joku voi saada 3000 euroa per hehtaari, mutta toinen naapuri saa vain 10 euroa per hehtaari? Jos joku, jo, hänelle väitetään, että kyllä sinä onnistut 10 eurolla per hehtaari, mutta miksi se naapuri ei onnistu? Minä otin tämän asian esiin DG Agrin kokouksessa ja onpa sanottava, että joiltain ihmisiltä meinasi tipahtaa silmät päästä, kun he kuulivat, että aion ottaa tämän asian esiin budjettivalvontavaliokunnassa. Miten voidaan perustella se, että joku saa niin paljon enemmän rahaa kuin naapuri? Nämä ovat ihan perversejä käytänteitä jäsenvaltioissa. Ei niitä voida perustella millään tavalla, ja kun me menemme keskustelemaan äh, kansalaisten kanssa, niin emme pysty mitenkään näitä, näitä <clears throat> perustelemaan. Saanko vastauksen näihin kysymyksiin? Komission jäsen, nyt varjoesittelyn jälkeen haluaisin kuulla teiltä vastauksia, mutta täällä on vielä muita kollegoita puhelistalla. Eli meillä on vielä puoli tuntia aikaa. Eli ei käytetä kaikkea tätä aikaa tähän ensimmäiseen kierrokseen. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Liberatski, hän kysyi virhetasoista ja mitä tehdään, jotta voidaan varsinkin Pilari kakkosessa puuttua asiaan. Me puutuimme tähän kysymykseen tietyillä toimilla. Alueet, joilla on mm, korkeat virhetasot, ne on tunnistettu ja niihin on jo puututtu ja ne tulevat esiin tuolla vuosikertomuksessa, joka on esitelty täällä. Ja sitten jäsenvaltiot puuttuvat näihin heikkouksiin ja virheiden syihin toimintasuunnitelmilla ehkä niillä saadaan nyt aikaan hyviä tuloksia, koska virhetasot ovat laskeneet. Me tiedämme, että 53 prosenttia on edelleen korkea taso, mutta edelleen ollaan menossa hyvään suuntaan. Ja e, maaseudun kehityksen osalta ollaan kahdessa yli kahdessa prosentissa, joka on e, epäolennaisen raja tässä e, voidaan rohkaista. Tässä saatetaan mennä siihen, että on hiukan liikaakin sääntelyä. Eh, olisi kuitenkin hyvä, että on yksinkertaiset säännöt, joten eh, tässä hiukan selitystä siihen, mitä eh, teemme, jotta saamme alemmat virhetasot. Ja sitten elintarvikeketju ja viljelijän asema siellä tärkeä asia tämän vuoden tammikuussa perustettiin Task Force-työryhmä ja se on tuottanut erittäin hyvän kertomuksen. Suosittelen sitä ja me varmasti esitämme tiettyjä suosituksia 2017 vuotta varten, joka liittyy nimenomaan elintarvikeketjuun. Jos kaikkien jäsenvaltioiden pitää toimia kansallisella tasolla ajatellen tuottajia tätä olla ongelma. Me emme halua kuitenkaan lisätä kilpailua, haluamme yhtenäistä säännöksiä ja me aiomme puhua DG Agrin kanssa ja kilpailukomissaarin kanssa. Puutumme näihin asioihin ensi vuoden alussa ja katsomme, miten voimme viedä eteenpäin tällaisia ehdotuksia, joka, ne, jotka saavat äh, tukea parlamentissa. Äh, siellä oli äh, viime Strasbourgissa tosiaankin sellainen kannanotto, että pitää EU-tasolla toimia. Olen samaa mieltä asiassa ja meillä on useita vaihtoehtoja. Olemme tunnistaneet tämän Agrimarket Task Force työryhmän kautta. Sitten tuottavuus se liittyy myös tuotantokannustimiin. Niitä oli aikaisemmin nyt VTO-sääntöjen myötä, niitä ei enää ole, joten nämä ala, pinta-alatuet ovat voimassa. Maksutaso on edelleen sama. Eli tuottavuus on kyllä kasvussa, uutta teknologiaa ja digitalisointia on, joten sitä voidaan parantaa, mutta siihen menee aikaa. Myös neuvontapalvelut ovat käytössä. Me olemme käyttäneet rahaa tälläkin alalla ja meidän täytyy lisätä vielä tätä alaa, jotta voimme kannustaa viljelijöitä järjestäytymään ja vahvistamaan tällaisia sopimussuhteita, joita viljelijällä voi olla eri osapuolten kanssa, jotta saadaan parempia hintoja. Ja aktiivinen viljelijä, eh, se on hyvä määritelmä, aktiivinen viljelijä lauseke. Eh, se, eh, siinä on todellisia tuloksia lainsäädännössä sanottiin, että komissio on antanut hyvin myönteisen määritelmän sille, ja sitten lainsäädäntö 2013 annettiin kielteinen luettelo sitä, mitä, siitä, mitä aktiivinen viljelijä ei ole. Meidän täytyy katsoa omnibus-lainsäädäntöä, saamme enemmän joustavuutta, ja tämä tulee 2017 käsittelyyn. Niin kuin mainitsin aikaisemmissa vastauksissani, muut lainsääntäjät voivat olla komission ehdotuksista samaa tai eri mieltä meidän pintala perusteisista maksuista, mutta myös siitä, että asetetaan tietty katto näille maksuille ja kenelle pitäisi maksaa. Niin kuin aikaisemmin puhuttiin herra Fischlerin kanssa, siellä tuli erilaisia maksuja esiin esityslistalle, mutta lainsääntäjät hylkäsivät näitä ehdotuksia, joita esitettiin. Ja olen sitä mieltä, että on tarkasteltava nuorison osalta, nuorten viljelijöiden osalta muita vaihtoehtoja. Kaikki liittyy siihen, minkälaisia, minkälaisia kannustimia voidaan kohdentaa vanhempaan, vanhempaan viljelijäväestöön, jotta nuoremmat pääsevät käyntiin. Onko kyse sitten pitkän aikavälin liisauksesta vai kumppanuudesta? Siellä on valtavasti eri mahdollisuuksia ja varmasti asiaa voidaan hoitaa kansallisin kannustimin. Ja jotkut hallitukset ovat ryhtyneet toimiin, mutta ehkä meidän pitäisi myös auttaa nuoria viljelijöitä tarjoamalla parempia rahoitusvälineitä. Ja sitten tulkinnat ovat hyvin hankala kysymys myös. Me annamme ne suuntaviivat ja 2015 nimenomaan silloin aloitettiin alueita täytäntöön panemaan YMP-uudistuksia, mutta tämä liikasääntely, sitä tapahtuu myös ja usein julkisissa hankinnoissa joudutaan ongelmiin maaseutualueille ja tässä, tähän pitää puuttua. Ja sitten kausityöntekijä. Tämä on tietenkin jäsenvaltioiden asia. Työlainsäädäntö vaikuttaa työ, kausityöntekijöihin, eikä te, ehkä teillä on tässä ongelmia Puolassa. Tietenkin, jos me voimme auttaa, niin haluamme selkeyttää tilanteen, mutta teidän työlainsäädäntönne mukaisesti teillä voi olla sellaisia toimia, joihin voitte, joita voitte ottaa käyttöön Eh, kun katsotaan vaikkapa Ukrainasta tulevia työntekijöitä, mutta tietenkin te voitte eh, puuttua siihen kansallisella tasolla. Tässä mainittiin eh, tulevaisuus ja MFF. Mm, nyt välitarkastelu on tulossa YMPlle, mutta budjettipääosasto koordinoi sitä. Ja kyseessä on myös omnibus-asetus, siellä on paljon asioita, jotka koskevat maa, maanviljelystä ja Agri-pääosasto tarkastelee sitä hyvin tiukasti. Ja, ja parlamentti ottaa sen käsittelyyn hyvin pian. Ja kyseisessä valiokunnassa myös millaista, millaisia varoja on käytössä sitten tulevaisuudessa. Siihen tarvitaan kokonainen päivä kyllä käsittelyyn. En voi, en voi ennakoida sitä, mitä neuvosto päättää. Ja sitten lisäarvosta. Minun mielestäni se lisäarvo, jonka me voimme antaa YMPssä, on hyvin tiukkojen budjettejen aikana. Meidän täytyy osoittaa, että EU saa aikaan tuloksia – enemmän kuin mitä rahoja olisi käytetty mm, kansallisella tasolla. Käsittääkseni me kuitenkin annamme lisäarvoa, kun katsotaan markkinoita. Me tarjoamme hyvinkin paljon näitä tulo, tuloperusteisia tai tulojen turvaverkkoja verkkoja noin yksi prosenttia BKTstä on budjetti, mutta meillä on hyvin koordinoitu budjetti ja Äh, haluamme taata äh, tulo, äh, tulojen suojaverkot ja tulevaisuutta rakennamme task forcing kautta ja haluamme rakentaa myös tulojen vakauttamista. Ja nyt mm, on tärkeää, että saadaan yhtenäismarkkinat toimimaan myös kaikille tuotteille ja jäsenvaltiot voivat toimia niin, että saadaan aikaan parempi ympäristö ja kestävä, kestävän kehityksen tavoitteet, niihin päästään, kilpailukyky. Nämä ovat sellaisia asioita, joissa saadaan aikaan lisäetuja ja hyötyjä. Me olemme nähneet myös lisäarvoa ajatellen työpaikkoja EUn politiikan aloilla. Ja kun puhutaan tulojen turvaverkoista tällaisina aikoina, niin haluamme tosiaankin mm, siirtää varoja, varsinkin tällaisina aikoina, kun oli esimerkiksi Venäjän kauppasaatto ja myös erityismaksut, joita on kerätty yli 50 miljoonaa, joten autamme ihmisiä vaikeiden aikojen yli. Ajatellen kauppaa, työpaikkoja ja muuta. Me olemme tilanteessa, jossa teemme nyt vaikutusten arvioinnin ja katsomme, miten on toiminut yksinkertaistaminen YMPssä. Ja varmasti aina voi eh, tehdä paremmin ja enemmän, mutta eh, meillä on EU-säädösten eh, velvoitteet olemassa, mutta uskoisin, että vientiluvut sinänsä syyskuussa osoittivat, että meidän maatalousyrityksemme ovat tosiaan nousemassa Eh, menossa eh, uusille markkinoille uusilla alueilla ympäri maailman. Ja sitten tohtori Flanagan, eh, korkeat tasot pilari kakkosessa, vastasin tähän jo aikaisemmin. Kyse on kohdennetuista ohjelmista, jonne kohdennetaan varoja ympäristö, ilmasto ja eh, yhteisön kehittäminen, nämä ovat eh, sellaisia alueita, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. Ja me olemme törmänneet näihin ongelmiin ja tilintarkastustuomioistuin otti tämän esiin. Me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja katsomme, miten voimme vähentää virheitä näillä alueilla. Ja aikaisemmin mainitsin myös tämän katon, jota komissio ehdotti, mutta se hylättiin. Me yritämme uudestaan ja katsotaan, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Tämä on pintalla ähm, pinta-alaperusteinen äh, maksu. Me, äh, Tietenkin, äh, jos on enemmän hehtaareja, niin sitten saa enemmän tuloa, mutta me ehdotimme viimeksi kattoa, mutta sitä ei hyväksytty ja nämä ovat sellaisia mahdollisuuksia, joita voidaan, näitä voidaan ottaa esiin taas 2017. Ja sitten sopeutustasot, siinä kaikilla on mahdollisuus katsoa tätä uudestaan. Sitten viherryttäminen YMPS, se on ollut aika ristiriitainen. Eivät viljelijät eivätkä kansalaisjärjestötkään ole tyytyväisiä, se on liian monimutkaista. Ja siinä oli tavoitteita, joten me aiomme kyllä tarkastella näitä ja meillä on tähän kyllä myös perusteita ja näyttöä. Ja äh, meillä on tietyt ekologiset äh, kohdentamisalueet ja 2017 täytyy katsoa, äh, ovatko meidän toimenpiteemme oikeat, jotta pääsemme tavoitteisiin. Ja sitten jousto. Me emme voi tarjota koko EUlle samaa samaa mallia. Ja siitä syystä jos halutaan saada aikaan sopimus yhteisestä politiikasta, silloin pitää antaa joustoa tietyille jäsenvaltioille niin, että voidaan toimia kohdennetummin. Me annamme useita vaihtoehtoja niin, että mahdollistetaan pienviljelijämaksut ja jäsenvaltiot sitten voivat päättää, minkälaisen vaihtoehdon he haluavat. Me, mielestämme kyllä on sellaisia vaihtoehtoja, joita ei täysin ole käytetty ehkä jäsenvaltioissa tähän mennessä. Herzlichen Dank. Wir machen weiter mit Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Stehovski. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Näen, että monet, moni asia on samalla tavalla kuin viime vuonna ei ole sekin tulkkausta. No, te ette oikeastaan koskaan myöskään vastaa konkreettisiin kysymyksiin Tsekin tasavallasta ja tietyistä yrityksistä ja eturistariidoista ähm, Tsekissä maataloussektorilla. Muun muassa Zeller jo viimeksi mainitsi tai esitti nämä samat kysymykset, ettekä te koskaan ole vastanneet näihin kysymyksiin. Toivottavasti vastaatte nyt konkreettisemmin. Mielelläni kuulisin vastauksenne tähän kysymykseen. Minulla olisi konkreettisia kysymyksiä. Monesti kun tarkastelen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia, niin niissä puhutaan monistakin ohjelmista, jotka liittyvät maataloushankkeisiin ja varainkäyttöön. Ja on monia sellaisia asioita, jotka on järjestetty aika heikosti jäsenvaltioissa. Haluaisin esittää lisäkysymyksen tähän liittyen. Onko mahdollista, että jos jollakulla on digitaalisessa rekisterissä 260 hehtaaria ja hän saa 267 hehtaarin osalta ähm, maksuja, Miten se on mahdollista? Eli tämä henkilö on rekisteröity digitaalisesti. Ei tämä ole esimerkki ainoastaan Kreikasta, jossa näitä ongelmia todella on, vaan muistakin maista. Eli maksatuksia tulee enemmän. Ja haluaisin tietää myös vastauksenne seuraavaan kysymykseen. Teitä kiinnostaa se, kuinka viljelijät käyttävät viljelymaata – ja miten työskentelevät pelloilla. Miten teitä kiinnostaa myös tuottajien tuottamien tuotteiden laatu. Usein EU antaa tukia, mm, vaikka viljelijät eivät tee kauhean hyvää työtä. Tätäkin tapahtuu monissa maissa. Kiitos vastauksista. Die Kollegin Ayala Sender, bitte. Titen Ayala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Valtaosa näistä asioista ovat jo tulleet esille. Eli haluaisin, että komission jäsen kertoisi meille suurin piirtein, tietoja maista, Meidän täytyy etsiä näitä tietoja eri asiakirjoista. Eli ne maat, jotka näissä kahdessa pilarissa, eli jotka ovat eniten saaneet tukia vuonna 2015 näistä varoista. Silloin kun yhteinen maatalouspolitiikka todella käynnistyi jäsenvaltioiden alkukankeuden jälkeen. Ja sitten toiseksi Meillähän on tietoja yhteisestä maatalouspolitiikasta. Minä olen kuullut, mitä tapahtuu esimerkiksi maatalousvaliokunnassa. Ja siellä ei tiedetä, mikä on yhteisen maatalouspolitiikan lisäarvo. Siellä vain kuvitellaan, että se on perunoiden tai tomaattien tai appelsiinien viljelyä, riippuen siitä, onko sitten pohjoisessa, etelässä, idässä vai lännessä. Eli ehkä meidän pitäisi selkeämmin miettiä, millaista lisäarvoa yhteisellä maatalouspolitiikalla on, kun ajatellaan laatua, eläinten terveyttä, kasviterveyttä, terveysstandardeja Eli ei... meillä on ehkä vähän yksinkertainen näkemys köyhästä maanviljelijästä. Mehän nyt emme ole viljelijöitä, mutta esimerkiksi omat isovanhempani olit, olivat. Eli viljelijä on paljon enemmän kuin tällainen yksinkertainen kuva, joka monilla parlamentin jäsenilläkin on edelleen. Maataloustuotteita tuodaan kolmansista maista, eikä Euroopassa ylläpidetä maataloutta. Ja sitten toisilla aloilla on erittäin tärkeää pitää teollisuutta Euroopassa, koska laatustandardit ja ympäristöstandardit ovat meille niin tärkeitä. Eli millä tavalla voisimme vahvistaa ajatusta yhteisen maatalouspolitiikan lisäarvosta myöskin ympäri muualla maailmassa. Ja sitten kun mietitään monivuotista rahoituskehystä 2021-2026, meidän pitää rahoittaa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja toisaalta rahat, rahoja pitäisi laittaa maahanmuuttopolitiikkaan. Eli voitaisinko jollain tavalla tehdä yhteistyötä maatalouden Esimerkiksi omalla alueella on paljon paimenia, jotka ovat naapurimaista tai kolmansista maista. Eli ehkä voisimme sitten unohtaa tämän vanhan ajatuksen ikään kuin maatalouspolitiikka ei olisi eurooppalaista politiikkaa tai että se on ikivanhaa politiikkaa. monta kertaa kuuntelen kollegoitani, enkä nyt sitten ymmärrä, syövät kaikki McDonaldsissa, vaikka nykyisinhän se on jo paljon terveellisempää ruokaa siellä. Kiitos. Next off the Rednerliste, the Kollege Gerbrandi, bitte. Sitten Gerbrandi. Yes, thank you very much, Madam Chair, and... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia kovasti komissari Hoganille siitä, että olette paikalla. On aina ilo ottaa teidät vastaan parlamentissa. Te puhuitte jo ympin viherryttämisestä ja kerroitte tutkimuksista, jotka saadaan päätökseen maaliskuussa 2007, jotka koskevat näitä ekologisia fokusalueita. Viime viikolla tehtiin tutkimus, tai tilintarkastustuomioistuin antoi erityisen kertomuksen, joka koski ilmasto tavoitteita ja toimintaamme. Tavoitehan on lisätä varainkäyttöä juuri ilmastotarkoituksiin 20 eh, prosenttiin kokonaisvarainkäytöstä. Raportti oli aika kriittinen, mutta erityisesti yhdellä alueella, nimittäin maatalousalueella yleinen varainkäyttö ja maaseutupolitiikka olivat kritiikin kohteina. Nyt kysynkin, millä tavalla aiotte lisätä eh, ilmastoon liittyvän varainkäytön eh, käyttöä. Eri alueillahan, olipa kyse kansallisista ähm, päästökatoista tai, mm, tai olipa kyse äh, taakan jakamisesta, <clears throat> niin näemme, että painostus on kyllä kova maataloussektorilla – maatalouden, painostus maataloutta kohtaan siinä mielessä, että se parantaisi kestävyyttä, on ehkä vähän vähentynyt kuitenkin. Emmekä koskaan tule saavuttamaan niitä tavoitteita, jotka olemme asettaneet. Ja ihan lopuksi, tämä liittyy viime vuoteen. Oliko tämä kaksi vuotta sitten, kun meillä oli tämä monimuotoisuusstrategian puolivälin kertomus – Ympäristövirasto antoi aika kriittisen kertomuksen. Ja tärkeimmät ongelmat, jotka liittyvät monimuotoisuusstrategian ähm, saavuttamiseen, otettiin siinä esiin merkittävästi, mutta sen jälkeen maatalouspääosasto on ollut hiljaa, hipi hiljaa. Joten voitteko te esittää toimintasuunnitelman sekä ilmastosta että ilmanlaadusta että välittää luonnon monimuotoisuudesta. Kiitos. Olen itsekin vielä puhujalistalla. No se, mitä tilintarkastustuomioistuimen edustaja sanoi aluksi, se on aika järkyttävää. Hänhän sanoi, että maaseudun kehittämisessä tämä suoritus, vaikka löysimmekin näyttöä siitä, että nämä kustannukset vastaavat 40 prosenttia, 44 prosenttia kustannuksista, eli maaseudun hankkeista 44 prosenttia olivat sellaisia, että niistä maksettiin ylikorkea hinta. Eli haluaisin kuulla teiltä, mitä tälle tilanteelle voidaan tehdä. Mehän olemme kuulleet myöskin erinäisiltä tahoilta, että EU hyväksyy kuluja, jotka sitten lähemmin tarkasteltuna eivät ole hyväksyttäviä. Ja sitten yksinkertaistamisesta Sehän on meille hyvin tärkeä kysymys täällä parlamentissa ja me pyrimme siihen, että tämä raja, jonka yli tehdään näitä korjauksia, niin se pitäisi tuplata, jotta liian pieniä summia ei peritä takaisin. Jos haluamme tätä yksinkertaistettua tilintarkastusta ja meillä on näitä maksatustoimistoja, meidän täytyy katsoa, miten ne toimivat sitten meillä on tämä vuosikertomus, josta löytyy hyvin paljon tietoja. Ja sitten nämä tuloerot. Miksi tällä alalla on niin suuria eroja? Tavoitteenahan on tasoittaa näitä eroja, ja meidän täytyy nyt miettiä sitten tämän välineen tehokkuutta ja sitä vastaako se tarkoitustaan. Eli voisitko kertoa tästä jotain koska kyseessähän on myöskin koko yhteisen maatalouspolitiikan uskottavuus. Ja nyt teillä on jälleen puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. And, uh, first... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin ähm, Ravaski, toivottavasti ähm, Äh, äh, oikein se lausun, hän äh, puhui, sanoi, että hän en vastannut viimeksi. Jos en, jos en vastannut, niin varmasti voin tehdä sen nyt. Tässä oli kysymys tästä eturistiriidasta, niin että joku, joka työskentelee maksajavirastossa – komissio on ryhtynyt toimiin tällaisissa tapauksissa heti ja on avattu 8. päivä tammikuuta tänä vuonna ja siinä tapauksessa maksajavirasto oli mukana tässä turistiriidassa eikä ole noudattanut velvoitteitaan ajatellen korrektiutta. Valtiovarainministeri oli eh, niin, että eh, tässä varaministerille annettiin eh, mahdollisuus korjata asia ja sitten, mm, jotta asia vietäisiin päätökseen ja käsiteltäisiin kokonaan, niin kysyttiin, että miten se on YMPn puitteissa. Tässä on osoitettu jo, että järjestelmä toimii ja myöhemmin nämä tilat vuokrattiin ja, ja maksajavirasto teki lisätarkastukset ja peri varat takaisin. Ja tarkastusvierailu tehtiin lokakuussa Tsekin tasavaltaan ja katsottiin, että maksajavirasto toimi niin kuin piti asianmukaisesti mitä tulee sitten LPIS-järjestelmään, viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmään, tässä ähm, äh, aion tutkia asian ja äh, katsoa, saiko joku äh, eri maksut 260 hehtaarista tai muista hehtaarimääristä. Määristä aion tarkastaa tämän asian vielä. Ja sitten nämä Rova Sender mainitsi asioita. On ähm, usein hyvin vaikea ymmärtää kaikkia näitä asiakirjoja. Ymmärrän tämän ongelman äh, itsekin. Siellä on hyvin paljon tietoa. Viittaisin tähän äh, vuotuiseen äh, toimintakertomukseen. Siinä on paljon tietoa, 250 sinua. Jos on kärsivällisyyttä lukea se, niin kyllä se kertoo aika paljon Espanjasta. Siellä on yksityiskohtaista tietoa eri toimista jotka, ja alueista, jotka huolestuttavat. Siellä on viittauksia äh, näihin maihin, jotka kiinnostavat. Sitten äh, mainitsitte viljelijät äh, ja millaisia ongelmia heillä on, mutta he tuottavat markkinoille ja me olemme markkinajohteinen politiikan alan. Ja nyt teillä on ollut äskettäin kokemuksia tästä juuri puhuttiin hinnoista eri alueilla. Se, eh, tämä hinta tulee voimaan ensi vuoden alusta ja eh, tämä on juuri tämän politiikan alan sisällä. Ja eh, me olemme kärsineet tästä Venäjän tilanteesta ja se on aiheuttanut ongelmia markkinoilla. Me olemme kuitenkin pyrkineet yhtenäistämään sääntöjä, joita autetaan viljelijöitä laadussa, luomutuotannossa ja sitten geenimuunnellut tuotteet itse koko alueelle saadaan varmasti lisäarvoa myös matkailusta. Otitte esiin, että Kiinnostaa kovasti, mitä tapahtuu tulevaisuudessa ajatellen ilmastonmuutosta ja tässä voin viitata Rajarabandin ympäristö ja muut kysymykset, jotka huolestuttavat paljon. Tulevaisuudessa me täytäntöön panemme kansainväliset sopimukset COP22 ja kestävän kehityksen tavoitteet ja maatalouspolitiikka tekee hyvin paljon näillä pilari kakkosalueilla ja myös ykkösalueilla. Se, yli 70 prosenttia katetaan ainakin yhdellä viherryttämisvaihtoehdolla tällä hetkellä. Se on parempi kuin äh, ennen 2015 vuotta. Ja kuka muu sitten äh, tarjoaa ympäristö- ja ilmastomahdollisuudet äh, maaseutualueilla, jos ei ole mukana viljelijöitä. Minä en näe tässä mitään muita sektoreita, jos emme tosiaankaan kannusta viljelijöitä. En usko, että uulivirasto tai mikään muu auttaisi. Meidän pitää saada viljelijät tekemään lisää ja täytyy katsoa, miten asia hoidetaan seuraavan uudistuksen yhteydessä. Ja tietenkin tämä on talouspolitiikkaakin kommentti mikrofonin ulkopuolelta. Nyt teillä oli mahdollisuus viime kerralla, kun minä en ollut täällä, niin varmasti te saitte kuulla enemmän tietoa viime kerralla, mutta minä voin tehdä töitä vain sen pohjalta, mitä minulla on tässä edessäni lainsäätäjiltä. Me olemme sitoutuneita, minä henkilökohtaisesti olen sitoutunut. Haluan avaa avata 2017 mahdollisuudet eh, sille, miten voimme paremmin eh, toimia ja ottaa mukaan kaikki sidosryhmät COP22 sitä täytyy tarkastella, mitä olemme siinä saaneet aikaan. Ja sitten Rouva Sender, maahanmuutto, uskon, että maatalous voi olla merkittävässä roolissa maahanmuuttopolitiikassa. EUn ja Afrikan välisessä huippukokouksessa tunnustettiin, että syyt maahanmuuttoon oli nimenomaan se, että on korkea riippuvuus maataloudesta. Me voimme tehdä hyvin paljonkin, jos investoidaan Euroopan investointipankki ja muut lahjoittajat tekevät paljon. Meidän täytyy koordinoida näitä toimia paremmin ajatellen nämä maa, taloutta. Ja sitten nämä maaseudun kehittämisohjelmat. Jokainen jäsenvaltio pitäisi ottaa käyttöön tietyt toimet ajatellen maahanmuuttajia maan seudun kehittämispolitiikassaan, varsinkin pakolaisia ajatellen. Ja tässä on nyt tunnustettu se rooli, mikä maanviljelijöillä voi olla näissä kysymyksissä. Sanoisin vielä Kari Vandille vielä, että mainitsitte tässä ympäristön ja maatalouden. Meidän täytyy kyllä tehdä enemmän, mutta me olemme vähentäneet päästöjämme kasvihuonekaasupäästöjä 24 prosenttia ja me olemme vähentäneet myös 17 prosentilla nitraatitasoja, joissa meidän täytyy kuitenkin edistää vielä luonnon monimuotoisuuskysymystä. Ja meidän täytyy estää se, että tietyllä alueella kielletään torjunta-aineiden käyttö. Ei tätä kukaan maininnut vielä ja odotan kovasti sitä, että parlamentti hyväksyy tämän ehdotuksen, joka vaikuttaa merkittävästi tulevaisuudessa siihen, että suojataan luonnon monimuotoisuutta mm, viljelymaalla. Mm, meidän täytyy antaa myös kannustimia, jotta voimme varmistua siitä, että luonnonsuojelu on myös tärkeä osa YMPtä. Mitä tulee sitten äh, kustannuksiin ja äh, tuloksiin, minulla ei tähän kysymykseen ole äh, vastausta. Tai sitten ymmärsin väärin tämän ensimmäisen kysymyksen näihin kustannusvaihtoehtoihin jos voimme sitten keskenämme keskustella ja äh, voisin äh, katsoa, että äh, varsin oikein tämä teknisesti, mutta palaan asiaan kyllä. Ja sitten toinen kysymys vielä. Me tarkastelemme sertifiointielinten roolia, mitä ne ovat saaneet aikaan ja mitä eivät. 2015 DG Agri teki sertifiointialalla 17 tarkastusta ja kaiken kaikkiaan arvio on se, että meillä on vain varalliset, rajalliset varat käytössämme sertifioinnissa ainoastaan 65 prosenttia on kattavuus jäsenvaltioissa ja se ei ole hyväksyttävissä. Te olette aivan oikeassa, kun sanoitte, että sertifiointi on tärkeää. Jäsenvaltioiden pitää tehdä enemmän ja pitää katsoa, että ne täytäntöön pannaan. Minä en ole silti tyytyväinen tällä hetkellä, koska aina voidaan parantaa. Sitten sisäinen ja ulkoinen toiminta. Hyvin vaikea poliittinen kysymys tämäkin. Me olemme yrittäneet viime kaudella lähentää itää ja länttä eri maita ja en tiedä millaiset seuraavat keskustelut ovat, mutta poliittisesti vaikeat keskustelut joka tapauksessa. Ja uudet jäsenvaltiot, niin kuin me heitä kutsumme, puhuvat siitä, että pitää eh, sitoumukset täyttää, että eh, nämä lähentymistavoitteet täytetään. En eh, pysty tähän kysymykseen vastaamaan tällä hetkellä, koska annan ehdotuksia tästä asiasta 2017. Ja, danke schön. Ja, von den Landwirtenlanden heißt Siegenland. Kiitoksia. Kollega Flanagan pyysi vielä puheenvuoron, mutta ihan lyhyesti. Uh, thank you. I'm... Kiitoksia. Yksi selvennys sanoitte, että mitään täysimittaista väliarviointia ei tule, ja se on kyllä pettymys. Saan nyt vähän ristiriitaisia tietoja, jos sanotte sitten kuitenkin, että tämä flattening osalta tämä lukema tulee nousemaan ensi vuonna, ja sitten Gerbrandi mainitsi, että siihen menee taas viisi vuotta. Siis onko nyt näin, että mitään kunnollista väliarviointia ei tule, jolloin parlamentin jäsenet pystyisivät oikaisemaan virheet, joita tehtiin viimeksi. Te sanoitte, että tämä tulee esille 2017. Liittyykö tämä sitten seuraavaan pakettiin sen jälkeen, kun tämänhetkinen paketti on käyty loppuun? If you make a proposal today, it'll... No jos nyt tekee ehdotuksen, niin se tulee voimaan vuonna 2019. Eli jos me Siis, siis eh, mahdollisuudet saada mitään tehtyä vuonna 2017 eh, sisältyvät Omnibus-asetukseen. Siellä on eh, yhdistettynä kolme ehdotusta ja niihin voidaan tehdä muutosehdotuksia, mutta tätä ei pidettäisi normaalina mittavana puolivälin tarkastuksena. Ja DG-budjettihan ehdottaa, kattaa monia asioita, jotka liittyvät muuhunkin kuin maatalouteen. Ja siksi me lähdemme siitä, että meidän pitää toimia niin, että saamme jotain läpi vuonna 2017 niin, että varsinainen, äh, varsinaisesta u- politiikan uudistuksesta ollaan kes- aletaan vasta keskustella 2017. Keskustelua käydään tammikuusta huhtikuuhun ja kaikki sidosryhmät ovat mukana, mutta tämähän ei tule voimaan ennen kuin vuoden 2020 jälkeen. Ja te tiedätte paremmin kuin kuka muu, että Brexit tulee myös silloin sotkemaan kuviota. Der Berichterstatter zum Abschluss, bitte. Ja sitten vielä sitten lopuksi olkaa Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Te puhuitte hiukan lainsäätäjien vastuusta. No, niitä ei ole pelkästään maatalousvaliokunnassa, vaan myöskin täällä. Ja voin taata, että näissä keskusteluissa – kun mietitään, miten voidaan tulevaisuudessa paremmin toimia, niin te voitte luottaa tämän valiokunnan jäseniin. No sitten, nythän puhutaan viljelijöistä, ja meillä on vielä perinteisiä kuvia, kuten Ajala Sender sanoi, että tämä kuva ei enää pitkään aikaan pitänyt paikkaansa. No kyllä niitä on siellä, missä markkinamekanismit eivät vielä ole kun oli iskeneet, niin siellä pitää tukea viljelijöitä. Eli jos ajatellaan vaikka banaanin viljelyä Teneriffalla tai sitten Alpeilla muita viljelijöitä, niin kaikkia pitää tukea. Ja tähän liittyy nyt suurteollisuus. Ja itse 25 vuotta olen käynyt Tanskassa. Siellähän on hyvin korkea maksuosuus ja siellä on hyvin paljon keskittymistä 15 vuotta sitten, kun ajoin siellä, siellä oli erilaisia peltoja. Ja nyt voin ajaa siellä, ja siellä on maissia silmänkantamattomiin, ja sitten keskellä on biokaasulaitos. Eli siellä ei tarvita tukea, jos siellä on tällä tavalla uudistettu maataloustuotantoa, mutta tätä keskustelua sitten jatkan myöhemmin mielelläni. Kiitos. Genau, bevor die Diskussion wieder losgeht. Niin, kiitoksia tästä keskustelusta. näemme teidät joka vuosi, koska teidän salkussanne on kyse summista, joka tekee teistä hyvin kiinnostavan miehen. Eli kiitoksia näistä tiedoista ja tästä keskustelusta. Me olemme näiden vuosikertomusten faneja ja yritämme sitten katsoa myöskin muita asiakirjoja, joita tuotatte ja katsoa niiden budjettiin näkökulmia. Eli kiitoksia tästä yhteistyöstä. Hauska iltapäivän jatkoa. Oli taas kiva tavata, mutta näillä aloilla meidän täytyy vielä jatkaa tätä työtä. Meidän täytyy päästä tavoitteisiin, joihin kaikki haluamme päästä. Eli kerran vielä suurkiitokset ja totta kai me tuemme kaikkia niitä toimia, joita haluatte toteuttaa. Olemme täysin teidän puolellanne, jotta nyt tähän ei synny mitään väärinkäsitystä. Eli kiitoksia ja kaikkea hyvää teille. Sitten esityslistalla vuosittainen kertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta. Esittelijä on kollega Ali. ja sitten pankin varapääjohtajan McDowellin paikka on täällä puheenjohtajapöydän takana. Thank you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 Facciamo. So, genau. Ich ähm, würde gerne die Sitzung fortsetzen. No niin, sitten jatkamme kokousta. Eli tervetuloa varapääjohtaja McDowell. Ja ainakin teille heti puheenvuoron, jos olette valmiita esittelemään meitä näille investointipankin lukuja vuodelta 2015. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chairperson. Kiitoksia puheenjohtaja, arvovaliokunnan jäsenet. Ensinnäkin haluaisin esitellä Nikolai Kielevicin. Hän edustaa Euroopan investointipankkia ähm, ja hän on täällä mukanani tänään. On suuri ilo ja kunnia voida puhua budjetinvalvontavaliokunnalle tänään ja kertoa EIB-ryhmästä eli investointipankista ja investointirahastosta siitä työstä, jota nämä ovat tehneet ja mitä nämä tulevat jatkossa tekemään Euroopan talouden tukemiseksi. Tehän tässä valiokunnassa teette myös EIBn vuosikertomuksen. Aivan kuten Toir viime vuonna kertoi, niin me pyrimme toteuttamaan sellaista suhdannepolitiikkaa, joka tukee kasvua. Kasvuhan on edelleen heikkoa, koska investointitasot ovat heikot ja työttömyys korkea. Ympäristöön liittyvä rahoitus 26. Anteeksi, anteeksi. Meidän tarkoituksemme on parantaa talouskasvua ja haluamme, että yksityiset ja julkiset investoinnit kasvavat kaikki tapahtuu kestävällä tavalla niin, että tuodaan todellista etua nimenomaan kansalaisille. Vuosi 2015 oli kiireinen vuosi meille. Euroopan investointipankki ja rahasto toimivat 84 miljardin edestä. Investointipankin operaatiot saavuttivat 77,5 prosenttia ja ne jakautuivat neljän tavoitteen alalle. 19,6 miljardia ympäristötoimiin, 19,1 miljardia infrastruktuuriin, 18,7 miljardia innovaatioihin ja 28,4 miljardia pk-yrityksiin. Näiden saavutusten kautta investointipankkiryhmä mahdollisti sen, että pk-yrityksiä saatettiin rahoittaa 70 miljardilla. Tämä vaikutti 240 000 pk-yritykseen, jotka työllistävät 4,1 miljoonaa ihmistä. Tämä lainananto johti, liittyy myös ympäristölainaukseen 20,6 miljardia yhteensä ympäristöystävälliseen liikenteeseen, uudistuviin energioihin ja innovaatioihin. 2015 oli ennätysvuosi energiatehokkuuden kannalta. Meillä on erilaisia järjestelmiä, jotta voimme vähentää energian käyttöä kouluissa, sairaaloissa ja niin edespäin. Me olemme myös investoineet strategisiin infrastruktuureihin, kouluihin, ähm, yliopistoihin, tuettuun asumiseen, satamiin, teihin, äh, rautateihin, veteen, energiaan. Voisin jatkaa tätä litaniaa vaikka kuinka pitkään, mutta haluaisin keskittyä muutamiin avainalueisiin, jotka parhaiten osoittavat, miten me toimimme. Olen jo kertonut näistä luvuista, mutta on tärkeää ymmärtää, että lukujen takana – on ajatus siitä, että halutaan antaa parempaa, enemmän tukea, jotta vaikutus olisi maksimaalinen. Vuoden 2012 jälkeen ähm, mm, meillä oli, me lisäsimme pääomaamme ja tällä tavalla äh, olemme tuplanneet vuotuisen toimimme, joka koskee pk-yrityksiä ja keskisuuria yrityksiä. Nyt niiden osuus on 30 prosenttia meidän toimintasuunnitelmastamme. Äh, hiljattain on tehty tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että pk-yritykset yritysten ympäristö, toimintaympäristö on paranemassa, mutta äh, rahoituksen saaminen on edelleen tärkeä ongelma. Ja huolimatta mm, siitä, että parannusta on tapahtunut, niin maantieteellinen tieteelliset eroavuudet ovat suuret ähm, pohjois- ja etelä, mutta myös uusia ja vanhoja jäsenvaltioiden välillä. Ja juuri tämä meillä on mielessämme, kun äh, EP-konserni e tai ryhmä yrittää, haluaa tukea äh, tärkeitä kasvusektoreita, erityisesti nuorten parissa haluamme toimia vuonna 2015. Me jaoimme, tai jatkimme, jatkoimme meidän komission kanssa. Me jatkamme sellaisten tärkeiden PK- hankkeiden täytäntöönpanoa, kuten Horisontti 2020, Innofi ja Kosme. Ja myös investointirahasto on osallistunut tähän Innofin ja Kosmen tukemiseen. Vuonna 2015 aloimme myös toteuttaa uusia rahoitusvähineitä pk-yritysten ähm, parantamiseksi e, muun muassa eri rahastoa rahoittaa pk-yrityksiä. Äh, meillä on kuusi järjest- ohjelmaa, joita jatketaan aina vuoteen 2020 loppuun saakka. Me olemme tehneet erilaisia sopimuksia Ähm, hallintoviranomaisten kanssa, muun muassa Espanjalla ja Maltalla, myös Bulgaria, Romania ja Suomi ja Italia kuuluvat näihin joukko, näiden maiden joukkoon. Innovaatiot ovat edelleenkin EIP-ryhmän e ähm, päätavoite. Vuonna 2015 18,7 miljardia investoitiin tutkimuksen kehityksen innovaatioihin. Tutkimus- ja kehityshankkeilla on tuettu 50 yksityisen sektorin yritystä ja Erityisesti haluamme keskittyä innovatiivisiin keskisuurinkin yrityksiin. Välittömän tuen lisäksi EIP pitää tärkeänä katsoa myös eteenpäin pidemmällä aikavälillä. Eurooppaan tulevat kasvu- ja työpaikat tulevat olemaan riippuvaisia uusista innovaatioista ja palveluista ja bisnesmalleista koska tämän hetken opiskelijat ovat tulevaisuuden innovaattoreita, niin olemme tukeneet koulutusta 1,45 miljardilla. Mm. Meillä on 32 erilaista koulutushanketta, joihin olemme investoineet. Ja on tietysti erittäin tärkeää puhua esiristä, strategisten investointien rahastosta. Hoyerhan puhui viime vuonna teille tästä asiasta. Ja vuonna 2015 ESIR-asetus saatiin päätökseen ja kaikki meni oikeastaan ennätysajassa. EPI Ryhmä on nyt siirtymässä täydellisen mittavan täytäntöönpanon vaiheeseen ja tarkoitushan on mobilisoida ainakin 315 miljardia lisäinvestointeina reaalitalouteen vuoteen 2018 mennessä. 15. marraskuuta EP-ryhmä oli hyväksynyt jo 27,5 miljardin edestä ESIR-operaatioita. Kaiken kaikkiaan investointeja mobilisoitaneen yli 154 miljardin edestä, eli 49 prosenttia alustavasta tavoitteesta on jo investoitu. Tämä on saavutettu siis kaikissa jäsenvaltioissa. 385 transaktiota on tehty. Me olemme myös käyttäneet hyväksemme eh, esirin pk-yritysikkunaa. Siellä on 5,5 miljardin euron edestä budjetoituja resursseja ja niistä on käytetty jo 69 prosenttia. On investoitu 376 000 pk-yritykseen. EP kehittää myös uusia välineitä, jotta se voi rahoittaa pk-yrityksiä ja keskisuuria yrityksiä tämän ESIR, infrastruktuuri- ja innovaatioikkunan kautta. Transaktioita hyväksytään jatkuvasti enemmän ja enemmän. Euroopan investointien neuvontava keskus, eli se on tämän investointisuunnitelman toinen pilari, niin se on jo täysin operationaalinen ja se on käsitellyt noin 290 pyyntöä EUn investointivaje on suuri haaste, ja jotta voisimme menestyä, niin suunnitelman täytyy toteuttaa, mm, suunnitelman täytyy toteutua kaikkien kolmen pilarin kohdalla. Esirin sisäinen arviointi on osoittanut sen, että Euroopan investointipankki on sitoutunut toimimaan täysimittaisesti Esirin ykkösvaiheen loppuvaiheessakin ja ottaa huomioon ähm, kokemukset, kun se laajentaa Esiriä äh, vuoden 2018 puolenvälin jälkeenkin. Olemme nyt oikeilla raiteilla. Ja kun te, arvon valiokunnan jäsenet, valmistaudutte nyt toimielinten välisiin neuvotteluihin, niin haluan kertoa, että äh, EIP on jo mm, sään, sään, suunnitelmien toteuttamisvaiheessa, kun puhutaan äm, maahanmuuttopaketista. Sehän hyväksyttiin 8. syyskuuta. Sen kautta annetaan 300 äh, miljoonaa ylimääräistä äh, tähän niin kutsuttuun impact financing äh, kokonaisrahoitukseen ja 500 miljoona, äh, miljoonaa ähm, erilaisiin maahanmuuttoon liittyviin julkisen sektorin kohteisiin Afrikassa. IP valmistelee myös erityisiä hankkeita niin kutsutun talouden sietokykyaloitteen, Economic Resilience Initiative-aloitteen kautta. Tällä tavalla pyritään myös vaikuttamaan Ähm, niiden haasteiden ratkaisemiseen, jotka liittyvät maahanmuuttoon. Tarkoitus on auttaa sekä lähde- että ulkomaita. Tällä tavalla saamme eh, tämän ulkoisen investointisuunnitelman eloon. Johtopäätös. Haluan varmistaa teille, että Euroopan investointipankki on toteuttanut tavoitteita ja me tulemme niin tekemään jatkossakin. Ähm, e- ESIR mukaan luettuna me voimme maksimoida kontribuutiomme, kun haluamme auttaa luoda Euroopassa uusia työpaikkoja ja kasvua. Me olemme Euroopan unionin pankki. Me haluamme kantaa kortemme kekoon ähm, parhaan kykymme ja taitomme mukaan. Haluan kiittää teitä siitä, että kuuntelitte ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Ja sitten esittelijä Ali saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. <coughs> Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia McDowell. Hyvät kollegat. Euroopan investointipankki on Euroopan lainanantoinstituutti, jonka tarkoitus on rahoittaa hankkeita, jotka edistävät sosiaalista kohesiota ja Euroopan yhdentymistä. Se tukee kilpailukykyä ja kasvua EU:ssa ja se on erittäin tärkeä kysymys. Vuonna 2015 lainaus oli 77,5 miljardia euroa. Ja meidän täytyy katsoa näiden päätöksen perusteellisuutta, vastaavatko ne prioriteetteja, millä tavalla investoinnit ovat vaikuttaneet ja millä tavalla sisäinen valvonta on toiminut ja miten avoimesti päätöksiä on tehty. Talouskasvun tukemisen lisäksi investointipankki tukee työllisyyttä ja on puuttunut nuorisotyöttömyyteen. Se antoi uutta rahaa pk-yrityksille, kuten varapäivittäjä totesi, ja yli 4 miljoonaa ihmistä hyötyi siitä. Pankki on ollut mukana esirahaston toiminnassa ja investointipankin transaktioita on tehty kaikissa jäsenvaltioissa ja parantamisen varaa on, mitä tulee maantieteelliseen jakautumiseen esirin osalta, varsinkin kun ajatellaan Itä-Euroopan maita. Taloudellisen sosiaalisen kohesion edistäminen on johtanut siihen, että usein rahoitus on tukenut muuta rahoitusta ja sillä tavalla on saatu investoijia mukaan. Ja investointipankki antaa 8 miljardia lainoja EUn ulkopuolelle, ja se vaikuttaa suoraan EU-politiikan täytäntöönpanoon ja standardeihin ympäri maailmaa. Ampumispolitiikka pohdistuu EU-lainsäädäntöön, joka liittyy tiedonsaantiin ja läpinäkyvyyteen. Tätä politiikkaa tarkasteltiin uudelleen vuonna 2015, ja se on nyt ympär- käyttäjäystävällisempi ja selkeämpi Investointipankki on harmonisoinut arviointijärjestelmiään ja vuonna 2016 harmonisoitu arviointijärjestelmä on keskittynyt kolmeen asiaan kussakin operaatiossa. Miten se vaikuttaa poliittisiin tavoitteisiin, hankkeiden laatu ja tekninen ja rahoituksellinen osio. Veronkierron torjunnassa on tuettu komission linjaa. Mutta vaikka avoimuutta on nyt enemmän globaalisti, tämänhetkiset hankkeet liittyvät EUn toimintaan ja kansalliseen toimintaan, jotta pankit voivat vaatia, että niiden kumppaniinstituutiot paljastavat todelliset edunsaajat. Ja sitten puhun vielä hiukan pankin toiminnasta – Ensinnäkin, voitteko selittää, mitä nyt tehdään, jotta investointipankin johtokunta noudattaisi korkeampia standardeja? Kaikilla alueilla voidaan tehdä edistystä vastuullisuus, avoimuus ja integriteetti. Ja voisiko pankki auttaa toimielimiä, jotta voidaan kehittää uusia standardeja yritysten avoimuuden lisäämiseksi – sen lisäksi, että noudatetaan eu sääntöjä. Ja kolmanneksi, osa näistä toimista liittyy yksityisten pääomaan oma erien käyttöön. Ja tavoitteena on auttaa PK-yrityksiä. Voitteko taata, että meillä on kunnollinen järjestelmä, jotta voidaan välttää tilanne, jossa investointipankin investoinnit menevätkin veroparatiiseihin. Ja sitten kun katsotaan 350 miljardin tavoitetta, kuinka paljon riskejä on hankkeissa, joita investointipankki rahoittaa. Ja lopuksi, mitä mieltä olette ehdotuksesta, että investointipankki ostaisi näitä puolustusobligaatioita, jotta voidaan rahoittaa sotilasmenoja Euroopassa – onko se sallittua tämänhetkisten sääntöjen puitteissa? Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia. McDowell, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia mahdollisuudesta vastata näihin esittelijän kannanottoihin. Ensimmäinen kysymys, jonka esititte, liittyy EIP-hen ja sen hallintoelimiin. elimiin kysymyksissä, esimerkiksi eh, avoimuus. Ehm, meillä on hyvin eh, tiukat standardit, eh, joita sovelletaan myös hallintoelimiin, hyvin tiukat luottamuksellisuussäännöt kaikissa elimissä kokoukset, johtokunnan kokoukset ja miten ne julkaistaan nettisivustolla – Meillä on hyvin äh, vahvat äh, avoimuussäännöt, jotka olemme hyväksyneet EIP-ryhmälle. Me olemme maailman suurin lainanantaja, joten emme voi tietenkään äh, olla tyytyväisiä aina itseemme. Me käymme läpi aina avoimuussääntöjämme ja meillä on hyvin aktiivisesti keskusteluja siitä, miten julkaisemme esimerkiksi hallintoneuvostokokouksen pöytäkirjan, mutta eh, me olemme tietenkin julkinen elin, mutta me olemme myös pankki ja on tiettyjä rajoituksia olemassa. ei e pankkina emme voi olla täysin avoimia ja eh, kertoa eh, meidän asiakkaidemme tietoja. Siinä tapauksessa emme tosiaankaan voi kertoa näitä täysin avoimesti, mutta löydämme kyllä varmasti tasapainon. Ja sitten toinen kysymys, jonka otitte esiin, niin että avustetaan EU-toimielimiä niin, että ähm, yritysten äh, avoimuus. Äh, tästä muutama seikka. EU-toimielimenä meidän täytyy noudattaa EU-lainsäädäntöä ja sopimuksia, mutta emme rajoitu siihen, että noudatamme me menemme eh, pidemmälle vielä, mitä meiltä vaaditaan lainsäädännössä. Esimerkiksi EIPn investoinnit eh, näkyvät kaikki, eh, kaikki tuolla verkkosivustolla. Ja itse asiassa julkaisemme myös sen, mistä investoinnit tulevat EIPn, e joten ihmiset näkevät nämä lähteet mistä varat tulevat. Ja sitten ähm, neuvoston ja johtokunnan kokouksen päätökset ovat äh, julkaistu ja me avaamme myös äh, kansainvälisen avun äh, kysymykset ja noudatamme tietenkin standardeja, mitä tulee avoimuuspolitiikkaan. Meillä on tietty avoimuuden periaate, perusperiaate ja täytyy millä muulla vastaavalla toimielimellä ei ole näin avointa toimintaa ja pyrimme tietenkin koko ajan parantamaan toimintaamme tässä suhteessa. Ja sitten nämä yksityiset sijoitusrahastot, EIP, rahoitus, niin että tuotetaan PK-yrityksille etuja tässä suhteessa voi olla varma siitä, että kunnollinen järjestelmä on otettu käyttöön, jossa voimme estää sen, että EIPen investoinnit ja varat menisivät äh, veroparatiiseihin. Äh, me otamme vähemmistöosuuksia näihin rahastoihin ja äh, tosiaan aina osallistumme vähemmistöosuuksilla. Annamme myös neuvoja ja ne valitaan hyvin tiukasti standardien mukaisesti, EIPn rahapesuvastaisten säännösten mukaisesti. Ja perustamme myös toimintaamme terrorin toimin, vastaisen toiminnan sopimukselle. Ja edistämme myös mikrorahoitusyrityksiä. Ja kun nyt yhdistetään pääomatuki tapauksessa saadaan aikaan myös työpaikkoja monissa maissa. Ja näissä tapauksissa, jos onnistutaan investoinnissa, niin siinä tapauksessa EIPn myymät e investoinnit tai nämä varat voidaan investoida sitten uudestaan kyseisiin maihin. Ja mitä tulee sitten kansalaisjärjestöihin. Ei tässä ole mitään mustia aukkoja, eikä, eivätkä varat päädy veroparatiiseihin, EIPn, EIPn toimintamalleihin liittyy nimenomaan tunnistaminen ja tunnistetaan sellaiset yksilöt, jotka ovat jotain rangaistu ja sitten äh, muut eturistiriidat otetaan myös huomioon. Äh, mitä tulee sitten äh, mm, hyvin monimutkaisiin, moniin, monialueisiin toimiin, meillä tietenkin on niitä varten mallit ja mm, Euroopan investointipankki tosiaankin noudattaa due diligence-valvontaa, joka on tehostettua meillä on nämä äh, tiedonvaihtosopimukset äh, ja äh, kaksinkertaisen veron estämistä koskeva sopimus. Ja me haluamme myös kehittyä näissä prosesseissa. Haluamme kuitenkin painottaa sitä, että me emme lähde mitenkään kansallisten viranomaisten EUn äh, varpaille. Meille on, me emme ole lainsääntäjä, vaan me äh, olemme riippuvaisia EUn lainsääntäjä äh, elimistä, kun valvotaan jos rikotaan nämä verolakeja tai mitä tahansa muita lakeja perusperiaatteiden mukaisesti, pankki raportoi tällaiset äh, toimet kansallisille viranomaisille ja myös äh, takeet äh, veropetoksia vastaan. Niissä meillä on omat järjestelmämme ja se toimii EIP ja sen vastapuolten välillä. Ja me sovellamme tässä lainsäädäntöä, jos meillä on sopimussuhdekysymyksiä, niihin voidaan puuttua puuttua due diligence-menettelyn kautta. Tämä neljäs kohta, jonka tässä otitte esiin, 315 miljardia euroa ja se riski, joka tässä on EIPllä, ajatellen nämä äh, siihen liittyviä operaatioita, nyt on tärkeää että ensinnäkin äh, pitää sanoa, että me olemme tulossa 315 miljardin tavoitteeseen ja äh, puolitoista vuotta Esirin myötä me olemme päässeet jo parantamaan tavoitteisiimme ja 2016 loppuun mennessä varmasti olemme 50 prosentissa ja tässä on onnistuttu hyvin. Luotamme siihen, että olemme saaneet aikaa määrää ja myös laatua ja noudatamme täysin säännöksiä, jotka koskevat toimielimiä ja sidosryhmiä, mitä tulee tähän hallintomekanismiin. Tässä meillä on riippumaton investointikomitea, riippumaton elin, joka tarkastelee asiaa ja he tarkastelevat riskipitoisuutta ja ottavat huomioon myös vaikutukset joita hankkeilla on, miten markkinoilla virheet tai epäonnistuminen johtaa tuloksiin. Ja tällä tavoin pyritään parantamaan myös esirtakoita. On aivan selvää, että nyt kun nämä toimet on hyväksytty esirissä, niin tarvitaan nämä takuut ennen näitä takuita me, me olemme hyväksyneet EIPssä korkean riskin operaatioita ja suunnilleen 15 miljardia tänä vuonna, ensi vuonna 20 miljardia. Nyt kun katsotaan tätä riskitasoa nyt muussa tapauksessa emme voisi hoitaa näitä esirtakuita. Ja äh, sitten tämä viimeinen kysymyksenne. sitten kysyä kysymyksen tässä äh, puolustusobligaatioista. Äh, onko se sallittu? Onko se sallittu nyt äh, pankin valtuuksissa? On äh, ensinnäkin tärkeää, että me tällä hetkellä jo rahoitamme investointeja, joissa on tämä äh, tämän tyyppistä teknologiaa sekä siviili- että ei-siviili mahdollista sotilaskäyttöä näissä teknologioissa. Se on meidän valtuutuksemme puitteissa. Pitää myös muistaa, että siviilisovellusten markkinointi on mukana tässä, mutta EIP voi pelkästään puolustusinvestointeja tai kehittää eh, siihen liittyviä sovelluksia. Me voimme hyväksyä eh, tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka liittyvät tutkajärjestelmiin, kyberturvallisuuteen, mikroelektroniikkaan ja vastaaviin. Eh, Esire-tuki on olemassa jo tällaisille toimille turvallisuusalalla jos mennään sitten vielä pidemmälle nykyisen lainsäädäntöpuitteiden puitteiden ulkopuolelle, siinä tarvitaan merkittävät muutokset myös EIPn toimintapuitteistoon. Pitäisi muistaa, että eh, elin, joka rahoittaa pääomamarkkinoilta omaa toimintaansa ja hankkii rahoitusta päivittäin eh, markkinoilta, markkinoilta, pääomamarkkinoilta. Meille pitää antaa takeet myös, takut myös sijoittajillemme. Se on tärkeää pankille ajatellen erilaisia vastuu- ja vastuullisuusarviointeja. Nämä puolustusobligaatiot eivät välttämättä ole kestävä toimintamalli jos nyt muutetaan nämä tukikelpoisuus säännökset. Tässä myös muut monenväliset pankit tulevat mukaan kuvaan ja samalla voidaan tukea siviiliteknologiaa ja tällä tavoin voisimme lisätä tukeamme myös puolustusalalle nykyisissä lainsäädäntöpuitteissa. Ja tässä tähän mukaan tulee kuvaa myös ESIR Tuemme siis rahoitustukea hankkeelle turvallisuusalalla, jos mennään nykyisten lainsäädäntöpuitteiden mukaan. Toivottavasti puutuin kaikkiin esittelijän esittämiin kysymyksiin. Täällä on vielä kollegoita listalla ja kysykää lyhyitä kysymyksiä, saamme lyhyitä kysymyksiä, koska Muuten emme ehdi käymään kaikkia asioita läpi esityslistalla. Tsehovski, olkaa hyvä. Uh, I am here. Olen pahoillani, mutta puhun nyt Andrei Novakovin puolesta. Hän ei päässyt paikalle, mutta minä haluaisin lukea muutamia hänen kommenttejaan. Tämä on aivan lyhyt kommentti. Ensinnäkin haluaisin onnitella Euroopan investointi pankin edustajaa ja esittelijää erinomaisesta työstä. Haluan myös onnitella tästä varovaisesta riskinhallinnointipolitiikasta. 77,5 miljardia euroa EIT vuonna 2015, joista 60 9,7 miljardia, äh, miljoonaa ja 7,8 miljardia Euroopan unionin ulkopuolella on äh, nimenomaan innovaatioita varten, pk-yrityksiä, infrastruktuuria ja niin edespäin. Äh, on myös tärkeää, että investoidaan myös alueellisesti ja vastataan tällä tavalla pakolaiskriisiin. Euroopan parlamentti haluaisi paitsi teknistä myös analyyttisempaa vuotuista raportointia. Raportista puuttui konkreettista informaatiota EIB-välineiden käytöstä eri jäsenvaltioissa. Me haluaisimme analyysejä siitä, onko EIPn välineistö halvempi pk-yrityksille kuin se e, raha, jota yksityiset instituutiot tarjoavat. Valitettavasti näinhän ei aina ole. PK-yritysaloite ei välttämättä toteudu suunnitelmien mukaan ja meidän täytyy parantaa rahoitustukea. Ja ihailen EIPn ponnistuksia simuloida PPPitä ja olen tyytyväinen niistä palveluista, jotka voivat parantaa yritysten investointeja ominkin resurssein. Ja lopuksi vuonna 2015 EFSI ESIR rahoitti hankkeita 7,5 miljardin euron edestä ja mobilisoi 50 miljardia miljardin edestä investointeja. Vuonna 2015 25 prosenttia investoinnista on tehty liikenne- ja kuljetusalalla. 8,5 prosenttia terveydenhoitoon ja koulutukseen vielä ähm, toinen mokoma. Me olemme sitä mieltä, että pienen mittakaavan hankkeet ovat hyviä niin, että että voidaan investoida enemmän lisäarvosektoreille. Kollegi Pirinski, bitte. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja ja varapääjohtaja, kiitoksia tästä puheenvuorosta. Haluaisin vain mainita tässä kolme muuta kysymystä, joita minulla tässä oli edessäni. Mitä tulee hallintokustannuksiin, minulla tulee näistä tiedoista esiin nyt, että johdon kustannuksista verrattuna maksatus tässä on ajatellen nyt EIPn välineitä niin verrattuna muihin toimielimiin 31 alueellinen kehitysrahasto, joita hallinnoi investointipankki ja investointirahasto. Se oli 43 prosenttia maksatustasot kun muualla se oli yli 60. Eli otetaan enemmän rahaa siitä, että maksatustasot ovat pienemmät. Se herättää kysymyksiä. Ja sitten toinen kysymys. Talous ja sosi- taloudellinen ja sosiaalinen kohesio, pankin tehtävä, tuli tässäkin esiin. Tietääkseni pankki myöntää toiminta äh, kertomuksessaan 12, 13, 15 ja 16, 18, että on riittämätön arviointi äh, sosio- taloudellisessa sosiaalisessa äh, kohesioarvioinnissa. Sen sijaan 2011 13. Eh, Saksa, Irlanti, eh, Espanja, eh, Portugali, Ranska, Iso-Britannia. Tässä puututtiin peruskysymykseen, joka oli mukana 2013 kertomuksessa ja päätöslauselmassa, jonka parlamentti hyväksyi tänä vuonna. Epätasainen maantieteellinen jakauma investoinneissa 2015 kuusi jäsenvaltiota sai 65,7 prosenttia EIPn investoinneista ja tämä selvästikin osoittaa, että Mm, herää kysymyksiä siitä, miten pankki toimii, jotta voidaan vähentää eroja eri maantieteellisten alueiden välillä. Ja sitten viimeinen kysymykseni liittyy kysymykseen, joka tuli esiin jo päätöslauselmassa, Dehovskin. Ja no, Makuf otti tämän esiin myös. Tässä tarvitaan kattavampaa analyyttistä kertomusta, jossa kerrotaan eri näkökohdista pankin toiminnassa, koska loppuanalyysissä meidän pitäisi tarkastella lopputulemia. Ja kun katsotaan nyt näitä eri, eri näkökohtia, valvontaa, avoimuutta ja muuta, meidän pitäisi kiinnostua loppuviimeksi siitä, miten pankki on saanut aikaan odotetut tulokset. Ja aivan selkeästikin pankki on nyt uudessa parlamentin tarkasteluvaiheessa, koska näissä Euroopan unionin resursseja, tämän pankin pitäisi osoittaa, että se on selkeästi tietoinen tästä uudesta tehotarkastelu kohteena olemisesta. Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. Sitten Ayala Sender. Gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja nopeasti haluaisin kiittää McDowellia kaikista näistä tiedoista, esiristä, rahoitustuesta. Ehkä jossain vaiheessa saamme sitten investointipankin kannan näihin kahteen mietin äh, raporttiin, joita on tullut tilintarkastustuomioistuimesta siltä osin, kun ne liittyvät Euroopan budjettiin. Mutta olisi hyvä saada näitä tietoja ja vastauksia kaikkiin näihin ongelmiin ja kysymyksiin, joita investointipankki otti esille. Mutta ensin nyt nämä luvut ja hankkeet, joista puhuttiin. Eli oman maani osalta näin, että valtaosa, siis mehän me olemme ensimmäisinä ja ihan hyvä, jos asiat sujuvat hyvin. Eli Espanja on hyödyntänyt eniten investointipankkia eri lainojen osalta. Mutta sitten kun katsotaan näitä luottoja ja edunsaajia, niin valtaosa on yrityksiä. Siellä on valtion yrityksiäkin, mutta muita yrityksiä lähinnä. Ja sitten pankkeja. Siellä on mukana myöskin pankkeja, joiden osalta on tiettyjä epäilyksiä. Koska silloin kun ne pelastettiin, niin siellä oli tiettyjä petosepäilyksiä. Mutta näin, että toisissa maissa, esimerkiksi Ranskassa, no Ranskakin täytyy huomioida, koska siellä on alueita, jotka pystyvät myöntämään lainoja ja tekemään yhteistyötä alueiden ja kaupunkien kanssa – ja myöskin sairaaloiden yliopistojen kanssa. Eli haluaisin nyt kysyä, mistä syystä Espanjan alueet ja kaupungit eivät pysty tekemään investointipankin kanssa, investointipankin kanssa tällaisia sopimuksia. No tietysti voidaan sanoa, että veroviranomainen ei sitä salli, mutta jos on sallittua pankelle, joita nyt on pelastettu, niin varmaan se olisi mahdollista silloin myöskin alueille. Eli pystykö Euroopan investointipankki olemaan riippumaton toimielimistä, jotta se pystyisi tekemään samalla työtä alueiden kanssa? Siellä on paljon alijäämää ja uudelleen neuvotteluita, eli pankihan tekee työtä keskipitkällä aikavälillä, eli voisiko se tehdä sopimuksia kaupunkien alueiden kanssa? Joissain kaupungeissahan on rahaa pankissa, mutta he eivät, he eivät pysty sitä käyttämään, koska veronviranomainen ei salli sitä, koska siellä on säännöt, jotka tekevät sen mahdottomaksi. Ja sitten toinen kysymys. Deutsche Bankin osalta tässä on erilaisia sopimuksia riippuen maasta. Tässä on Espanja, Portugali ja Saksa tietysti. Mutta haluaisin kysyä, millä tavalla nämä sopimukset sitten solmitaan, kun kyse on tytäryhtiöstä? Ja sitten Brexitin osalta, no teillähän on paljon sopimuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä yhdistyneessä kuningaskunnassa ja haluaisin tietää, onko pankki jo analysoit näitä riskejä näissä sopimuksissa nyt kun tilanne pian muuttuu. Kiitos. Ich habe selbst auch noch zwei Fragen. Minullakin on vielä pari kysymystä. Olemme käsitelleet näitä lukuja, eli pankeissa on nyt yhä enemmän liiketoimintaa ja olisi hyvä, jos 2014, 15, 16 voisitte kertoa vähän näistä asioista, jos ette nyt ehdi niin sitten kirjallisesti. Ja sitten kiitos tästä asiakirjasta, joka sisältää paljon tietoja. No sitten petokset. Olen tarkastellut tätä osiota, koska te sanoitte, että petoksia on nyt enemmän. Niitä on nyt 44. Ja sitten tässä on sanottu, että niitä on 50 tapausta. Ei kun se onkin prosenttiluku. Niin, haluaisin tietää, mitä maita tämä koskettaa. Olisi hyvä tietää, mitä hankkeitakin tämä koskettaa, mutta ainakin mitä maita, jotta voisimme seurata näitä hiukan paremmin. Ja sitten olisi hyvä, jos voisitte kertoo vähän seurannasta, koska tässä on asioita, joita kansalliset syyttäjät ovat tutkineet. Eli olisi hyvä, jos voisitte kertoa meille vähän lisää näistä tapauksista. Kiitos. Eh, thank, thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Täällä esitettiin kysymys benchmarkingista ja siitä, mikä on EP, Euroopan investointipankin pk-yrityksille osoittaman rahoituksen kustannukset verrattuna P, y, yksityisen sektoriin. No vaikea sanoa. Voin kuvitella, että meidän äm, kumppanimme ottavat rahaa aina sieltä, mistä ää, mielellään katsovat saavansa parhaan hyödyn, ovat aika sofistikoituneita. Ja kun ajatellaan Euroopan investointipankin rahoitusta, niin sen valtti ei ole ainoastaan alhaiset korot. Meidän korkommehan ovat kilpailukykyisiä. Ja kun me lainaamme, niin me vaadimme, että pankit, kun me siis lainamme pankkien kautta, niin vaadimme, että pankit välittävät tämän edun, korkoedun lainanottajille. Mutta toinen etu ovat nämä maturiteetit. Ne ovat paljon, nämä maturiteetit ovat paljon pidemmät kuin kaupallisissa pankki, kaupallisen järjestelmän pankeissa. Eli jos meidän, meidän pitää verrata itseämme yksityiseen sektoriin, niin emme ajattele ainoastaan alhaisia korkoja, vaan muitakin piirteitä – Täällä esitettiin ajatus siitä, että pk-yritykset tarvitsevat enemmän rahoitustukea. No ehkä tämä on pikemminkin Euroopan parlamentin ja neuvoston heiniä. Kyllähän tätä asiaa on käsitelty ja me olemme tehneet enemmän ja enemmän sopimuksia, joten me kyllä ähm, esitämme oman osamme. Mutta jos joku haluaa enemmän Ähm, budjettitukea, niin kyllähän me sitä hyvänä pitäisimme, mutta se on budjettivallan käyttäjän asia. Täällä esitettiin myös ehdotus siitä, että pienemmän skaalan mittakaavan äh, hankkeita pitäisi myös tukea, ei ainoastaan laajoja liikennehankkeita. Siihenkin olemme sitoutuneet erityisesti Esirin kautta. Äh, Euroopan investointipankin rahoitus tai hankkeiden koko on itse asiassa pienentynyt viime aikoina – ja tämä oikeastaan liittyy myös teidänkin kysymykseen, joka liittyy henkilöstöön. Kun me käsittelemme pienempiä hankkeita ja pienempiä osapuolia, kumppaneita, niin me tarvitsemme enemmän henkilökuntaa. Ja, mutta normaali laina on kooltaan pienentynyt viime aikoina. Ja meidän vuoden 2016 vuosikertomuksesta me voitte lukea tästä asiasta enemmän. Sitten täällä oli kysymys kustannuksista, eli EIPn hankkeiden toteuttamisen kustannuksista verrattuna näihin maksatustasoihin. No, ehkäpä voisin kahden välin vielä puhua tästä asiasta teidän kanssanne. Haluaisin varmistaa sen, että, tai siis puhua näistä sen tiedon perusteella, mitä teillä on No, oikea vertailukohde Euroopan investointipankille ei välttämättä ole ERP, vaan muut kansainväliset rahoituslaitokset. Meidän kustannusten kattamisasteemme on kilpailukykyinen. Me pystymme kattamaan omat kustannuksemme toiminnoistamme. On kyllä paremmalla tolalla kuin monien muiden monenvälisten kehityspankkien ja kun ajatellaan kustannusten kattamiskykyämme 7-8 vuoden aikana, niin kyllä me teemme enemmänkin kuin katamme kustannukset operaatioistamme. Mutta ehkä tätä, tästä asiasta pitäisi käydä keskustelua kahdenvälisesti. Mielelläni vastaamme niin myös niihin tietoihin, joista puhuitte. Mikolai voi ehkä puhua tästä vielä enemmän kohta. Sitten tästä maantieteellisestä jakautumisesta, jonka mainitsitte – on tärkeää, että ymmärretään, että se mittausväline, jota käytetään, jos puhutaan ihan vain lainauksen volyymeista, niin tietysti lainanannon volyymit menevät, suurimmat volyymit menemään suurimpiin talouksiin, mutta jos se mittari, jota käytätte, on lainananto per PKT tai per capita, niin silloin voitaisiin todeta, että ehkä taloudellisesti heikommin menestyviin maihin lainananto on ehkä vähän epäsuhtaista. Tässä on siis EPIin mm, läsnäolo maissa, sellaisissa maissa kuten Unkari, Puola, Kreikka, niin edespäin vuonna 2015 oli 9 prosenttia näiden maiden BKT verrattuna eu keskivertoon, joka on 3 prosenttia. Per capita pohjalta me lainaamme 1700 euroa Sloveniaan, Slovakiaan, Kreikkaan, Latviaan, kun taas 408 euroa on Euroopan keskiarvo. Eli riippuu ihan tästä mitta, mittaustavasta. Ehkä lainananto per BKT tai per capita, mm, niin se antaa sitten erilaisen tuloksen kuin ähm, maantieteellinen tarkastelu. Kysyit puhuitte raportointimme tehokkuudesta ja vaikutuksista. Tietysti siitähän loppujen lopuksi on kyse. Meillä on, erittäin joka, meillä on joka vuosi erittäin yksityiskohtainen toimintasuunnitelma, jonka hallituksemme, johtokuntamme hyväksyy. Ja myös johtokun, siis osa, osakkeenomistajat hyväksyvät sen. Se ei sisällä kauhean syvällistä keskustelua operaatioiden tai operaat, operatiivisen suunnitelman lopullisista vaikutuksista. Joten ähm, me tietysti olemme tarkkoja siitä, että me toteutamme toimia tavoitteidemme pankin tavoitteiden mukaisesti ja operatiivisen suunnitelman mukaisesti, mutta toki mielellämme annamme teille enemmän tietoa tästä prosessista ja meidän operatiivinen suunnitelma me on kyllä julkinen. Sitten toiminnastamme Espanjassa – Haluaisin ehkäpä ensin konsultoida Espanjan kollegoitamme ensin, erityisesti tästä nimenomaisesta kysymyksestä, eli siitä, onko enemmän tehtävissä niin, että voidaan tehdä parempaa yhteistyötä kuntaviranomaisten, alueviranomaisten kanssa. Ihan vähän aikaa sitten itse asiassa EIPn kautta on tullutkin tosiaan operaatioita muun muassa tuettuun asumiseen liittyen, tällaisissa hankkeissa ja muissakin. Eli meillä on kyllä tulossa kiintoisia hankkeita, jotka osoittavat, että EIP tekee hyvää yhteistyötä kuntaviranomaisten kanssa. En usko, että tässä on mitään linja, linjausongelmaa. Tietysti voidaan aina verrata, että millä tavalla vastaavia kumppanuuksia on kehitetty muissa maissa. Annan mielelläni teille lisää yksityiskohtaista tietoa tästä asiasta Brexitistä. Siihen viittasitte. No, UK on, ah, UK on edelleenkin Euroopan unionin jäsen ja sen vuoksi myös EIBn osakkeen omistaja. Perussopimuksissa edellytetään, että EIBn osakkeen omistajat ovat EUn jäseniä ja jos UK jossain vaiheessa ei enää olisi EUn jäsen, niin perussopimuksen mukaan sen pitäisi häipyä myös investointipankista ei enää voisi olla osakkeenomistaja, mutta mitkä ovat tulevat suhteet EIPn ja UK välillä, niin niistä voidaan aina neuvotella. Ähm, EIP ei osallistu neuvotteluihin, mutta tietysti antaa neuvoja, on neuvonantajana näissä neuvotteluissa. Ja tietysti neuvotteluiden tulokset, tuloksesta riippuu, mitkä ovat suhteet, mutta nyt tässä lähitulevaisuudessa UK on osakkeen omistaja, sillä on oikeudet ja vastuut, kuten en, ennenkin. Ja lopuksi puheenjohtaja vastauksena teidän kysymykseenne, mitä tulee henkilöstön lukumäärään, voimme toki antaa yksityiskohtaista tietoa. Ne ovat kuitenkin nousussa nämä henkilöstöluvut, ja tämä johtuu tietysti niin pankin operatiivisista suunnitelmista ja erityisesti tästä FC-mandaatista, jonka olemme saaneet Euroopan unionista. Se on asettanut melkoisia henkilöstövaatimuksia pankille. Ja mielelläni jatkaisin tätä keskustelua. Minulla ei nyt ole siihen mahdollisuuksia, mutta ähm, jatkaisin keskustelua niistä jutuista – joihin liittyy petoksia, mutta ehkä Mikolai lisää pari sanaa tähän. Olkaa hyvä. Thank you, Vice President. Kiitoksia. Halusin vain sanoa ensinnäkin petoksista. Tämä tieto on meidän verkkosivustollamme. Voimme lähettää teille viitteet tästä. Se on meidän etujemme mukaista. Emme halua sitä piilotella henkilöstöstä pankissa. Se on äh, lisääntynyt 10 prosentilla parin vuoden aikana, mutta tärkeää on tietää, että meillä on äh, ainoastaan määräaikaisia äh, työsuhteita yhdestä viiteen vuoteen. Meillä ei ole pysyviä toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita. rekrytointia ei ole pysyville paikoille. Sitten herra Pirinski, äh, rahoitusvälineiden kustannus. Ensinnäkin pitää miettiä, mikä on vertailukohta, jos me olemme äh, se, jonka pitää äh, tosiaankin hoitaa näitä rahoitusvälineitä, mutta keneen voi verrata. Voin kertoa, että tulee kalliiksi hankkia tällaisia, kehittää uusia rahoitusvälineitä, joten uskoisin, että jos haluatte lisää selvityksiä ja keskusteluja voitaisiin käydä, jotta päädään, päästään asian ytimeen. Kiinnittäisin huomiotanne myös siihen tähän kysymykseen, joka on mainittu useasti. A, ähm, aluepoliittinen valiokunta on esittänyt lausunnon ja äh, arvion PK-yritysaloitteesta, joka toimii Espanjassa ja muualla tuolla alueella. Tämä kannattaa lukea tämä lausunto, koska siinä on selkeä arvio siitä, mitä parlamentti tekee. Kiitos. Having more information. Mutta haluaisin kyllä enemmän tietoja. Olen katsonut tätä petoksen torjuntaraporttia ja jos on lisätietoja, niin haluaisin niitä saada, mutta tässä ei ole mitään tietoja jäsenvaltioiden petostapauksista ja miten niitä sitten seurataan investointipankissa. Eli haluaisimme saada myöskin tästä lisätietoja. Eli kiitoksia. Ja sitten komissiosta täällä on Laszlo Choto. Haluatteko puheenvuoron? Uh, thank you, Mr. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, kaikki tuli jo sanotuksi puheenjohtajan puheenjohtajassa, eli ei minulla oikeastaan ole mitään lisättävää. Ja teillä on vielä kaksi asiaa tässä esityslistalla muutenkin. Thank you. Ei mitään lisättävää siis. Kiitoksia. Eli tämä kohta on käsitelty. Kiitoksia tästä keskustelusta. 9. tammikuuta me käsittelemme mietintöluonnosta ja sitten tammikuun loppuun mennessä voidaan toimittaa tarkistuksia ja sitten jatkamme asian käsittelyä maaliskuussa. Onko esittelijällä vielä jotain lisättävää? Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. No ensinnäkin haluaisin kiittää varapääjohtajaa näistä vastauksista. Meidän pitäisi vahvistaa yhteyksiä Euroopan parlamentin investointipankin välillä. Siitä olisi varmasti hyötyä kummallekin osapuolelle. Haluaisin kiittää kollegoita heidän panoksestaan ja kaikki asiat, jotka tulivat esille, otetaan huomioon, kun laadin mietintöä. Ja nyt kun mietitään investointipankin roolia, sehän rahoittaa laajan kirjon erilaisia toimia EUn sisällä ja ulkopuolella. Rahoitus on tärkeää talouskasvun kannalta ja meistä on tärkeää, että tämä toimielin toimii mahdollisimman laadukkaalla tavalla. Ja sitten puheenjohtaja esitti tiettyjä kysymyksiä ja voimme sitten parlamentille kertoa, että pankki on täyttänyt tehtävänsä kunnolla ja se on luonut lisäarvo Euroopan kansalaisille. Ja sitten jatkan mietinnön laatimista. Kiitos. Kiitoksia, että olitte paikalla ja kiitos tästä keskustelusta. Sitten siirrymme esityslistalle kohtaan 14, tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 22 2016, ydinvoimaloiden poistaminen käytöstä Liettuassa, Bulgariassa ja Slovakiassa. Me olemme käyneet katsomassa jo näitä ydinvoimaloita. Olemme käsitelleet näitä yksittäisiä ongelmia ja meillä oli jo tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, tämä on jo toinen. Ja Täällä on tilintarkastustuomioistuimesta jäsen Owen. Esittelijä on Marinesku ja nyt Owen saa esitellä tämän kertomuksen. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja jäsenet siitä, että voimme esitellä tämän ydinvoimalan purkuprojektin Bulgariassa Slovakiassa ja Liettuassa. Minulla on tässä vieressäni entinen ydintarkastaja. Puhun lyhyesti, koska te näette myös nämä diat. Kerran tarkistuksista, äh, tarkastuksesta, löydöksistä ja suosituksista. Ensin itse tarkastus. Ähm, näiden neuvosto, suun, su, neuvostoliitossa suunniteltujen ydinvoimaloiden käytöstä poistaminen näissä kolmessa maassa Ähm, on totta. ja Liettualla on aika pieni haaste, koska se on aika pieni jäsenvaltio. Sillä ei ole tällä hetkellä mitään ydinbisnestä. Siellä on kaksi Tsernobyl-tyyppistä reaktoria, jotka siis puretaan. Tätä ei ole aiemmin tehty. EU on sopinut, että se antaisi näille kaikille kolmelle tukea vuodesta 1999 alkaen vuoteen 2020 mennessä. EUn tuki tulee olemaan melkein kolme miljardia euroa. Liettua saa noin puolet. Me olemme tutkineet sitä tarkastusta, jota vuodesta 2011 alkaen on saatu aikaan. Me emme välttämättä kattaneet julkisiin hankintoihin, turvallisuuteen tai sääntöjen noudattamiseen liittyviä asioita, emmekä me väitäkään tässä olevamme sen enempää ydinenergian puolesta kuin vastaan tarkastustiimi kävi kolmella ydinvoimalan, kolmen ydinvoimalan alueella, ja nyt käy läpi tätä diaa yksityiskohtaisesti, henkilökohtaisesti kävin Liettuassa, ydinvoimalassa saman Bulgariassa ja tapasin EBRD ja komission viranomaisia ja kävin myös Suomessa geologisessa varastopaikassa. Löydökset. Edistystä on saatu aikaan vuonna 2011 näiden alhaisen Äh, säteilyalueiden purkaminen on äh, jo käynnissä, mutta kun puhutaan korkeamman säteilyn alueista, reaktoreiden purkamisesta, niin se on jo vaikeampaa. Olemme tehneet sen johtopäätöksen, että jos EUlla on, että EUn ohjelmat eivät ole luoneet riittäviä kannustimia ajankoht- oikea-aikaiseen ja kustannustehokkaaseen purkamiseen, vuoteen 2015 mennessä, kuten tästä diasta näkee, niin kaikki Euroopan unionin komission keinot arvioida edistystä, niin kaikkia näitä komission, komission vaatimuksia ei ole täytetty. Ja Bulgariassa itse asiassa vuonna 2015 huhtikuussa tilanne oli kuitenkin parempi. Jätteen käsittely. Kolmessa jäsenvaltiossa on saatu aikaan parannusta, mutta monet avaininfrastruktuurihankkeet ovat viivästyneitä. Pidimmät viivästymiset ovat tapahtuneet Liettuassa. Siellä aina vuodesta 2011 alkaen tätä purkupäivää on lykätty yhdeksällä vuodella vuoteen 2028. Haasteita löytyy kussakin kolmessa maassa ydinvoimaloiden purkamisessa. Tämä dia antaa teille kuvan kunkin maan viipeistä. Ja keskustelut näissä kaikissa kolmessa maassa ydinjätteen loppuvarastoinnista ovat vielä lapsen kengissään. Kaiken kaikkiaan arvioimme, että kokonaiskustannukset tulevat olemaan ainakin 5,7 miljardia euroa näistä kaikista kolmesta maasta. Rahoitusvaje muun muassa Liettuassa on lisää, kasvanut jo miljoonasta vuoden 2011, 28 miljoonaa Bulgarissa, 92 miljoonaa Slovakiassa. Jäsenvaltiot yhteis, jäsenvaltioiden yhteisrahoitus on rajallista. Henkilöstön lukumäärät ovat laskeneet, mutta EU-rahaa käytetään vielä esimerkiksi Liettuassa. Henkilö, siis henkilö, ylläpitohenkilöstön kustannuksien kattamiseksi nämä purkusuunnitelmat eivät anna kuvaa täydellisistä kustannuksista, eivät myöskään sisällä jätteen ja polttoaineen loppuvarastointikustannuksia. Jos kuitenkin katsotaan tuonne oikeaan pylvääseen tässä taulukossa, niin ensimmäisellä rivillä on tämä 5,7 miljardin kustannukset, jotka liittyvät näiden reaktio- reaktoreiden purkamiseen. Toinen keltainen luku, joka tuolta näkyy, osoittaa, mitä tapahtuu, jos lisätään vielä kustannusarviot, jotka koituvat jätteen ja polttoaineen varastoimiseksi hinta tuplaantuisi 11,4 miljardiin euroon. Olemme havainneet, että komission arviointi siitä, täyttääkö suunnitelma ex ante ehdot, niin tämä arviointi on ollut riittämätön. Ydinvoimaloiden purkamiskustannuksia ei välttämättä kirjata tileihin, ja tämä rajoittaa avoimuutta ja estää viranomaisten kykyä suunnitella eteenpäin. Komissio on vastannut meidän raporttiimme ja sanonut, että kahta tärkeää, kaksi tärkeää arviointia oli tarkoitus saada päätökseen lokakuuhun mennessä ja toinen vuoden loppuun mennessä. Me teimme kahdeksan suositusta, niistä korostan nyt neljää, koska aika on vähän. Eli toinen suunnitelmamme liittyy tähän loppuvarastointiin Suostamme, että komissio ja AO jäsenvaltiot pohtivat optioita sille, miten ydinjätettä voidaan varastoida esimerkiksi EU-pohjaisten ratkaisujen avulla. Komissio viittasi tähän asiaan ensimmäisessä kertomuksessaan parlamentille ja neuvostolle raportissa, joka käsitteli radioaktiivisen jätteen varastointia. Nyt tulisi arvioida kustannuksia vielä paremmin ja tehdä rahoitussuunnitelmia. Direktiivissähän mm, tätä vaaditaan. Kolmas suosituksemme on se, että näiden kolmen jäsenvaltion tulisi itse pitää huoli siitä, että saastuttaja maksaa periaatetta noudatetaan ja kansallista rahaa tulisi löytää myös kustannusten kattamiseen mm, sekä tämänhetkisellä rahoituskaudella että sen jälkeenkin. Ja neljänneksi komission tulisi lisätä kansallista yhteisrahoitusta tämänhetkisellä rahoituskaudella aina vuoteen 2020. Ja komission tulisi antaa selkeät perusteet poikkeuksille, joiden perusteella komissio maksaisi viulut itse. Ja me suositamme aivan erityisiä rahoitusohjelmia näille kolmelle että nämä erityiset rahoitusohjelmat näille kolmelle maalle tulisi keskeyttää vuonna 2030. Jos vuoden 2020 jälkeen tarvitaan vielä EU-rahaa yhdessä tai useammassa näistä kolmesta jäsenvaltiosta, niin mikä tahansa rahoitus, josta e- komissio tekee ehdotuksen ja josta lainsäätäjät sopivat niin, että tämän ehdotuksen tulisi sisällyttää myös riittävät kannustimet ja siihen tulisi asettaa selkeät aikarajat ja jäsenvaltioiden yhteisrahoitusvaatimukset. Myös rakennerahastoista tulisi saada tukea ydinvoimaloiden purkutoimiin tämänkaltaisissa oloissa. Olemme tyytyväisiä siihen, että komissio on hyväksynyt suurimman osan suosituksistamme ja lopuista kahdestakin ainakin osan. Kiitos. Ja, vielen Dank. Jetzt weiß ich nicht, ob... Kiitoksia. En tiedä, pitäisikö nyt itkeä tai ei tehdä mitään. Mutta tekee se kyllä mieli itkeä, kun tätä lukee. Eli hankkeet ovat myöhästyneet jopa kymmenen vuotta. Eli nyt sitten esittelijä Marian, ole hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Älkää nyt hermostuko. Tunnen kyllä teidät oikein hyvin. Ja nyt ollaan jo loppupäivästä menossa, niin kuin sanoitte, tämä on pitkä tarina. Ja se alkoi mielestäni jo niin, että tavoitteet olivat hyvät, koska oli eh, reilua auttaa näitä kolmea jäsenvaltiota eh, purkamaan eh, ydinvoimalat kun todettiin, että ne on suljettava. Tämä on minun kantani. Mutta sitten jatkuva, jatkuvat toimet. Nämä valitut toimet eivät välttämättä olleet oikeat. Ensimmäinen yleishuomio mielestäni. Minä olen tehnyt aikaisemminkin tästä asiasta mietintöjä. Tämä Tämä ohjelma on sellainen, että siinä ei ole johtajaa. Siinä ei ole kokonais, hanketta kattavaa johtajaa. Siinä on EBRD, jossa sanotaan, että otetaan rahat ja annetaan eteenpäin. Jäsenvaltiot ovat vastuussa kaikesta. Ja sitten tulevat suunnitelmat, jäsenvaltiot laativat toimintasuunnitelmat. Me aina pyydämme to- toimintasuunnitelmia enkä usko, että tälläkään hetkellä sellaisia on. Sanotaan, että se on, mm, syynä on aina se, että me emme tiedä, mitä odotetaan, me emme löydä näitä ongelmia, mutta uskoisin, että kaikki tietävät, miten nämä reaktorit rakennettiin – tiedetään suunnilleen, mitä niissä on sisällä ja mitä pitää tehdä jatkossa. Rahat on sitten käytetty joskus verkostoihin, se on aivan totta. Se on ö, mahdollista myös sopimusten kautta, mutta liikaa ö, ajatellen tätä ö, käytöstä poistamista ö, hyvinkin pitkään Ignalinan äh, voimala oli valmis, käynnistysvalmis, äh, ei siis suljettu äh, hyvin pitkään. Ignalinassa on, sinne on laitettu paljon rahaa, eikä sitä voi verrata näihin kahteen muuhun voimalaan. Sen taso, toimintataso ei ole sama. Tässä on paljon mietintöjä koskien toimia ja tarjouskilpailuja. Liettuassa oli alihankkia ongelmana. Mutta sanoisin nyt, että ähm, mielestäni tässä ollaan nyt menossa aika hyvään suuntaan. Seuraava vaihe on oikein hyvä, koska sit on alettu puhua tehokkuudesta, toiminnasta ja tuloksista. Ja se onkin hyvä asia. Eli suosituksen, tuomioistuimen suosituksen tai tilintarkastustuomioistuimen suositukset ovat hyvät. Minä itse esitin samat suositukset jokin vuosi sitten ja esimerkkinä tästä en tiedä miksi jokainen voimala teki omat tarjouskilpailunsa sijoituksista. He olisivat kuitenkin voineet käyttää aivan samoja suunnitelmia, olisi säästetty rahaa, minkä tähden ei olisi ollut sama konsultti kaikilla kolmella, vaikka teknologia on erilainen kolmella voimalalla. Mm, joten Tämä oli jo kauan aikaa sitten suositus. Ja nyt komissiosta puhutaan meille toimintasuunnitelmista yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, mikä on jätteen sijoituksen, sijoituksen tila. Tämä liittyy kansanterveyteen, mikä on tilanne kaikissa näissä kolmessa jäsenvaltiossa. Ja sanoisin nyt vain yhden huomion esittää tilintarkastustuomioistuimelle. Ehkä ensi kerralla voitaisiin keskittyä vähän enemmän jokaiseen voimalan erikseen, niin että analysoidaan plussat ja miinukset. Paremmin kysyin, pyysin kansallisia tilintarkastustuomioistuimia tekemään arvionsa. Slovakiassa sitä pyydettiin pyysin, että EBRD kertoisi meille, antaisi kertomuksen äh, siitä, mikä on heidän kantansa tästä tilanteesta. 2020 jälkeen tämä rahoitus pitää lopettaa, äh, koska se tosiaankin riittää, vaikka äh, liittymissopimus on hyvin epämääräinen. Se antaa mahdollisuuden pyytää muita varoja, hakea muita varoja tähän, mutta pitäisi tehdä todellinen arvio, mitä on tehty varoilla ja mitkä ovat lopputulokset. Kiitoksia. Ich habe jetzt fünf Kollegen auf der Täällä on viisi nimeä puhujalistalla. Jos kaikki puhut viisi minuuttia, niin meillä ei ole mahdollisuutta kuulla edes komission vastausta. Ensimmäisen Javo. Thank you, Chair. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Se nyt ei ole helppoa, koska tämä on yksi asioita, joka minua todella kiinnostaa. Tämä on hyvin ajankohtainen ja tärkeä asia ja kiitoksia tästä hyvästä raportista. Itsekin kävin hiljattain Ignalinan voimalassa Liettuassa, eli tunnen nämä hankkeet. Aluksi sanoisin, että ydinpolitiikassa ei noudata tätä saastuttaja maksaa periaatetta ja tämä on huolenaihe kaikkialla, kun puhutaan ydinvoimasta. Ei ainoastaan kun puhutaan ydinonnettomuuksista, vaan myöskin kun ydinvoimalta poistetaan, poistetaan käytöstä. Meillä on tästä aika vähän kokemusta EU-ssa ja ympäri maailmaa. Aika moni hanke on jo käynnistynyt. Yksi on lähes tulkoon saatu päätökseen, mutta yleisesti voidaan todeta, että käytöstä poistamisen kustannukset ovat useimmiten aliarvioituja, eikä arvioissa ole mukana kaikkia kustannuksia, jotka liittyvät käytöstä poistamiseen. Raportissa on sanottu, että näissä hankkeissa on lisäongelmia. EUn rahoitus Liettuossa, Bulgariassa ja Slovakiassa ei ole luonut oikeita kannustimia kannustimia, jotta nämä voitaisiin tehokkaasti ja ajoissa poistaa käytöstä. Eli kyse on vain siitä, että kustannukset aliarvioidaan, mutta näissä hankkeissa Euroopan, eurooppalaisia varoja ei ole käytetty tehokkaalla tavalla. Ja sitten varoja on käytetty hyvin läpinäkymättömällä tavalla ja sekin on herättänyt huolestuneisuutta. Tilanteeseen täytyy nopeasti puuttua. Myöskin ydinvoimakysymyksessä täytyy noudattaa ihan tavallisia avoimuussääntöjä. Tuen tätä suositusta 7a, eli komission täytyy varmistaa, että jäsenvaltio etenee asiassa. Toivottavasti komissio pian tekee sitten kauan odotetun ehdotuksen, joka liittyy näiden jätteiden loppusijoituspaikkaksi. Nythän ollaan alustavassa vaiheessa, mutta me tarvitsemme selkeitä ehdotuksia komissiolta. Ja lopuksi toivottavasti tämän raportin päätelmät otetaan huomioon ja että komissio suhtautuu niihin vakavasti. Nämä asiat ovat hyvin tärkeitä ja meidän pitää ryhtyä kiireellisiin toimiin, jotta ydinalalla olisi samat säännöt. Komission pitää ottaa huomioon todelliset kustannukset, mutta myöskin sen pitää soveltaa sisämarkkina- ja kilpailusääntöjä, ja sekin on tuottanut ongelmia. Kiitos. Kollegi Posch, bitte. Kiitos, Paus, um, Madam Chair, uh, Mr. Hyvää iltapäivää. Hyvät kollegat, haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta näinkin kattavasta kertomuksesta monimutkaisesta asiasta. Mielestäni Marinesku on muun muassa korostanut aivan oikein sitä, että Eh, erilaista edistystä näissä kolmessa eri maassa on ollut, kun puhutaan yhteisrahoituksesta tai näistä purkotoimista Ja tämän tulisi näkyä myös, kun laadimme jatkossa EUn vaatimuksia ja lähestymistapoja ylipäänsäkin. Näiden ö, eh, laitosten sulkeminen ja purkaminen en edustaa merkittävää taloudellista taakkaa näille kolmelle jäsenvaltiolle. Tavoitteenhan tulee olla se, että hanke saadaan päätökseen mahdollisimman pian ja että eurooppalaista rahaa käytetään tehokkaasti ja vain perustelluissa tapauksissa. Tilintarkastustuomioistuin ei suosita tuen jatkamista ja Marineskuun mietinnössä jopa lähdetään siitä, että vuoden 2020 jälkeen rahoitus ja apu tulisi lopettaa. Tämän mietinnön osion kanssa en ole samaa mieltä. En tietenkään halua mitään blankosekkiä antaa vuoden 2020 jälkeen, mutta se, että tämä tuki ei välttämättä aina ole kirvoittanut parhaita tai tehokkaimpia toimia, niin ei meidän pidä noin vain sanoa ei ottamatta huomioon valtavia teknologisia ähm, haasteita. Siksi mielestäni täytyy ottaa huomioon myös tulevaisuuden tarpeet. Ja jos tulevaisuudessa ta- apu on tarpeen, niin tulisi kehittää jonkinlainen realistinen skenaario seuraavalle rahoituskaudelle. Haluaisin vielä korostaa sitä, että nämä näitä rahoitusvajeita voitaisiin vielä vähentää jäsenvaltioiden tasolla. Jäsenvaltioissa komission tulisi rohkaista kustannusten vähentämiseen. Morgan, please. Sitten Morgan, please. Yeah, uh, thanks, uh, I, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, kiitoksia tästä erinomaisesta kertomuksesta tilintarkastustuomioistuimelta. Hyvin hankala ja tärkeä aihe. Varmasti kaikki me ymmärrämme, että sen jälkeen kun nämä kyseiset maat, kun ne tulivat EU-hun, he odottivat tähän käytöstä poistamiseen varoja ja pitää varmistua, että kansalaiset ovat turvassa ja kaikki EU-kansalaiset ovat tämän prosessin aikana turvassa. Niin kuin tilintarkastustuomioistuin sanoi, että ongelmia on ollut rahoituksessa ja eh, kasvavissa kustannuksissa ja viiveissä näissä hankkeissa myös. Eli pitäisi puhua siitä, saadaanko oikea tasapaino aikaan rahoituksen asiassa ja turvallisuusasioissa, ovatko ne tarpeeksi tapetilla. Nämä ovat sellaisia asioita, mistä pitäisi saada aikaan tasapaino, mutta tilintarkastustuomioistuimella esittäjille myös siitä, että lopetetaan 2020 rahoitus. En tiedä, johtuuko se siitä, että prosessi saadaan äh, päätökseen tai melkein päätökseen, vai johtuuko se siitä, että 2020 aloitetaan uusi MFF-kausi. Ja äh, ehkä tästä saamme vielä selvityksen sanoja tilintarkastustuomioistuimelta, ja jos rahoitus lopetetaan, miten voimme varmistua siitä, että jotakin rahoitusta ainakin annetaan, jotta voidaan olla varmoja siitä, että käytöstä poistuminen tapahtuu turvallisesti. Ja sitten komissiolle kysymys vielä näistä kertomuksista. Mm, käsittääkseni Niitä on luvattu lokakuun loppuun mennessä arviointia ex ante ehdollisuudesta, ei sitä ole tainnut vielä tulla. Ja sitten joulukuun loppuun mennessä piti saada sellaiset vaihtoehdot, joita näillä mailla on jätteen loppusijoitukseen. Haluaisin nähdä nämä kaksi kertomusta, jotka on luvattu. Pirinski, bitte. Sitten Pirinski. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme asiaa lyhyesti. Nyt kun olemme saaneet tietoja Bulgarian viranomaisilta. Ensinnäkin tämä kysymys, josta puhuitte. Nämä viiveet. Niin viipeitä on esiintynyt, mutta Bulgariassa on nyt siirretty tätä päivämäärää vuodesta 2035 vuoteen 2030. Siellä oli vain toiveajattelua, vaan analyysien mukaan tämä voi toteutua realistisesti tässä aikataulussa. Ja sitten toinen asia liittyy näin suosituksiin, joka liittyy kansallisen, kansallisen rahoituksen näissä toimissa. Bulgaria maksaa tällä hetkellä noin 30 prosenttia kustannuksista ja suositus, että tätä nostettaisiin, niin Bulgaria on valmis sitä tarkastelemaan. Ja kolmanneksi, vuoden 2020 jälkeen rahoitus päättyy kehittyy. Se on ehkä vähän liian varhaista todeta näin. Marinesku sanoi, että tähän liittyvät koordinointi ja rationalisointitoimet. Jos yhteisrahoitus päättyy, niin se aiheuttaisi näille maille ongelmia – ja uskon, että se olisi erittäin ikävä merkki. Siitä, että EU irtaantuu tällaisista haastavista ja ainutlaatuisista ongelmista. Niin mehän tiedämme nyt, mistä puhutaan. Me tiedämme, kuinka hankala tämä tilanne on ja ja sitten Bacicis Liettuasta. Olkaa hyvä. Because there's no... Kiitoksia. <clears throat> Liettuan tulkkausta ei ole, joten puhun lyhyesti. kollega sanoi, että tämä asia on äh, mutkikas ja ainutlaatuinenkin, kun ajatellaan tätä EUn hanketta ihan äh, koko Eurooppakin silmällä pitäen. Haluaisin kiittää esittelijää ystävääni Marian Marineskua, samoin tilintarkastustuomioistuimen esittelijää. Hyviä ehdotuksiahan täällä esitettiin, mutta on myös sellaisia, joiden kanssa en voi olla yhtä mieltä, koska ää, tulisin rikkoneeksi perussopimustakin. Ydinvoimala voimaloista puhuttaessa liittymissopimusten pöytäkirja numero 9 on se, jos, jossa näistä asioista puhuttiin Liettuan kohdalla. <clears throat> Ja kun puhutaan tästä rahasta, niin minä vastustan sitä, että rahoitus loppuisi vuonna 2020. Minusta se olisi virhe. paperilla. Me tietysti voimme hyväksyä tämän rahoitus, tai siis voimme olla tukematta rahoitusta näissä maissa, mutta ongelmahan ei mihinkään katoa. Ja kuten aiemminkin on sanottu, niin suurin ongelma on tämä polttoaine. Se on vaarallista kansalaisille, ei ainoastaan meidän maassamme, vaan suurella alueella – täällä, tässä Euroopan itäisessä osassa ja voin olla yhtä mieltä komission roolista tulevaisuudessa. Olen sitä mieltä, että komission roolin tulisi olla näkyvämpi. Komission tulisi olla mukana myös teknisessä avustamisessa enemmän näissä teknisissä prosesseissa. Täytyy tietää, mitä että tässä purkuprosessissa tulemaan pitää, paitsi Liettuassa ja näissä kahdessa muussa maassa, vaan myös muissa maissa, joissa tulevaisuudessa, kuten Saksassa, UK ja niin edespäin, tullaan toteuttamaan vastaavia toimia. Nämä olivat minun huomioni. Toivottavasti valiokunta tukee näitä huomioita, niin kun keskustelemme tästä asiakirjasta jatkossa. Kiitos. Kiitoksia. Tässä keskustelussa kaikki tietävät, mitä muut ajattelevat. Tästä on puhuttu jo niin monta kertaa, että mitään yllätyksiä ei enää tule. Eli sitten komission edustaja, olkaa hyvä, teillä puheenvuoro. Okay, thank you very much, uh, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi. Ai... Äh, anteeksi. Ai, täällä oli vielä Tselle, ja sen jälkeen saatte heti puheenvuoron. Toivottavasti voimme nyt edetä nopeasti. Joo, minulla oli hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olin käymässä Duisin voimalassa. Sehän oli parhaiten toimiva hanke, mutta ehkä nyt täytyy miettiä sitä, mitä Liettuossa tai Slovakiassa tapahtuu. Ja sitten esittelijän suositus, sitä voin vain tukea. Eli rahat ovat menneet, hankkeet itse ovat nyt puolessa välissä, mitä tulee radioaktiivisuuden vähenemiseen ja miten tästä jatketaan, niin se on vielä aika epäselvää. No sitten on vielä näitä korvaus, korvauksia maksettu, jotta voidaan tasapainottaa tätä energiatasapainoa, täytyy kehittää uusia energiamuotoja. Tästä ei ole sanottu mitään. Aikanaan pyysimme, että 650 työntekijästä niin me saisimme hiukan tietoa heidän toiminnastaan jotain, mutta minulle ei ole tullut mitään tietoja. Eli jos siellä on vaikka 30 henkeä töissä kerralla, ja sitten kun näitä jätteitä laitetaan välivarastoon, niin on puhuttu siitä, että 50 miljoonaa on mennyt Venäjälle. Se on ollut väliaikainen ratkaisu. Eli onko se niin vuokran maksua vai onko se kertalontoinen maksu? Tästäkään ei ole puhuttu mitään. Mutta kaikkein pahinta mielestäni on se, että kaikki osapuolet aina puhuvat siitä, että nämä voimat pitää ylipäänsä poistaa käytöstä. Energiamenetys on valtava. Ja näiden käytöstä poistaminen on hyvin kallista. Kahtahan on modernisoitu ja ne ovat vielä käytössä. Eli tässäkin täytyy nyt vähän miettiä, että jos tätä rahoitetaan vain ulkoisella rahalla, niin ehkä silloin toiminta voisi vähän vauhdittua. Eli jos me jatkamme maksuja, niin sitten omilla varoilla pitää sitä täydentää näitä maksuja. Se on oikea ratkaisu. Kiitoksia. Nyt komissio, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Tämä äh, kertomus tulee hyvään aikaan. Meillä oli hyvää yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tämä on hyvin ajankohtainen kertomus, koska mm, mm, kaksi vuotta ennen välitarkastelua e MFFssä on jäljellä ja muistuttaisin teitä nyt sitten, että 2014 neuvosto teki päätöksen kahdesta ohjelmasta ja meillä on aika eri asetus kuin mitä oli ajateltu ja määrät ovat nousseet. Yksi niistä seikoista, jotka parlamentin jäsenet mainitsivat, ex ante arviointi on viety päätökseen ja se on välitetty tälle valiokunnalle viime viikolla ja siinä vahvistetaan, että nämä suunnitelmat käytöstä poistamiseksi on viety päätökseen ja kustannusarviot ovat yleisesti ottaen hyväksyttävissä ja rahoituskokonaisuudet ovat sellaiset, että nykyisessä MFFssä ei ole mitään aukoja. Tämä on vahvistettu ex ante arviot on tehty, tehty, sekä, tehty sekä sisäisesti että ulkoisesti. Ja mm, nämä on vahvistettu, ne on saatu päätökseen lokakuun lopussa. Ne tulivat valiokunnalle ja jäsenvaltioille. Tämä on tärkeä asia. Ja sitten toiseksi me olemme yrittäneet komission näkökulmasta lisätä näkyvyyttä siitä, miten asia on mennyt eteenpäin. Me olemme antaneet parlamentille jo kaksi vuosikertomusta eh, siitä, miten nämä ongelmat etenevät ja kolmas kertomus on tulossa hyvin pian. Me katamme siinä asiat, jotka Marinesku mainitsi, mikä on tilanne tällä hetkellä. Eli nämä katetaan eh, kertomuksissamme. Me hyväksymme täysin suositukset. Nyt on tärkeää muistaa, että me eh, painotamme erityisesti näissä ohjelmissa eh, ydinturvallisuutta. Ne ovat eh, ensisijalla. Ja voimme sanoa nyt, että kun katsotaan virstanpylväitä, me olemme saaneet tämän prosessin tilanteen sellaiseksi, että siinä ei voida enää takaisinpäin mennä. Ja toiseksi, mitä tulee Bulgarian, Slovakian ohjelmiin, nämä kaksi purku prosessia 2020 loppuun mennessä. Siellä päästään tasolle, jossa radiologiset turvallisuuskysymykset ovat jo, jo hyvin vähäisellä tasolla. Ingalinan äh, tapauksessa, niin kuin äh, tilintarkastustuomioistuimen jäsen sanoi, äh, hyvin tärkeä virstanpylväs saavutettiin heinäkuussa, kun tämä kertomus julkaistiin, ja niinpä me olemme siirtäneet, saaneet eteenpäin polttovoiman, polttoaineen siirtoa. Ja seuraava vaihe on alkanut jo syyskuussa – niin kuin herra Marinescu ja muut mainitsivat. Kritiikkiä on aikaisemmin esitetty, mutta nyt on nähtävissä selvää edistystä ja merkittävästikin tässä on avoimuus, avoimuutta saatu aikaan ja tärkeä suositus on myös se, että lisätään yhteisrahoitusta. Siinä tarkoitus on nousta 50 prosentin tasolle Liettuan tapauksessa – ja vielä enemmän muissa jäsenvaltioissa. Ja kun katsotaan väliarviointia, me esitämme tarkat suuntaviivat ja nyt on sanottava, että me näemme hyvin myönteisiä vastauksia kyseisistä jäsenvaltioista, mitä, ne, jotta voidaan lisätä omistajuutta. Herra Ma, Marinescu mainitsi, että tilanne ei ole kovinkaan eh, hel, selvä komentoketjussa epäsuoraa johtamista on nähtävissä, mutta me olemme lisänneet niin, että kansallinen toimisto on perustettu Slovakian niin, että saadaan lisää suoraa omistajuutta jäsenvaltioissa. Ja sitten lopuksi vielä kun katsotaan tilannetta 2020 jälkeen, komission näkökulmasta nyt on liian varhaista sanoa kantaa. Me teemme vaikutusten arvioinnin niin kuin kaikkiin tulevaisuuteen suuntaaviin hankkeisiin teemme. Ja lopuksi ajatellen tiettyjä tilintarkastustuomioistuimen suosituksia. Nyt täytyy katsoa, mikä on tilanne näissä kyseisissä maissa, ajatellen uutta puitteistoa, joka meillä on radioaktiivisessa jätehuollossa. Meillä on uudet direktiivit Fukushiman jälkeen ja meillä on uusi tilanne, uudet, uusi lainsäädäntö kansallisesti, kansalliset ohjelmat, kansalliset kertomukset on annettu komissiolle viime vuonna ja nyt komissio antaa kertomuksensa kansallisista ohjelmista ja kertomuksista Eli näistä äh, käytöstä poisto-ohjelmista ensimmäistä kertaa äh, komissio laatii äh, luettelon kaikista näistä laitoksista ja toimista, miten kattavat jäsenvaltioiden politiikat ovat näillä aloilla. Tässä saadaan puitteista aikaan ja sen jälkeen esitämme vielä erityis suosituksia 2018 äh, ajatellen alueellisia ratkaisuja tai muita, joten käsittääkseni olemme hyväksyneet tämän ja erittäin hyvä keskustelu on ollut ähm, äh, koskien äh, rahoitusnäkökohtia. Me meillä on myös tärkeä rooli, kun keskustellaan suosituksistaan ja suosituksista, joita annetaan jäsenvaltiolle. Kiitos. Prima. Haoin. Hyvä. Owen, haluatko vielä puheenvuoron? Thank you, Chair. Kiitoksia. Halusin vain kiittää jäseniä tästä rakentavasta keskustelusta ja myönteisestä palautteesta. Tämä on hyvin hankala aihe ja Marinesku erityisesti, hän on hyvin kokenut ja hän teki ihan järkeviä päätelmiä. Hän mainitsi myöskin kansallisten instituuttien roolin ja haluaisin korostaa, että hankalin tapaus eli Liettua, siellä kansallinen virasto on vaatinut, että Lieton hallituksen pitää löytää lisää yhteisrahoitusta tähän ongelmaan. Eli tältä ongelmalta ei voi paeta. Nyt siihen aletaan kunnolla puuttua ja se on hyvä. Ja sitten yksi asia tuli koko ajan esiin. Porschen, Vonin, Perinskin ja erityisesti Balchitisin puheenvuoroissa. Eli tämä suositus 5, joka liittyy tulevaisuuteen. Tämä nyt ei ole tilintarkastustuomioistuimen asia, tämä on komission asia esittää lainsäädäntöä ja te teette sitten päätöksen, mutta meille oli hyvin selvä, ja halusin nyt selittää tämän suosituksen viisi uudelleen. Eli meille oli selvää, että rahoitusvälineet eivät ole toimineet ja ne pitää lopettaa 2020. Se ei tarkoita, että kaikki rahoitus päättyy. Tai, mutta olemme kuitenkin todenneet, että ehkä yksi jäsenvaltio tai useampi tarvitsee lisätukea EU-ta vuoden 2020 jälkeen. Ja silloin meillä pitää olla oikeat kannustimet. Meidän täytyy oppia tästä epäonnistuneesta rahoitusmekanismista. Sen pitää olla ajallisesti rajoitettu, sen pitää liittää ehtoja. Ja totesimme, että yksi tapa voisi olla se, että tämä jäsenvaltio saisi laajemman pääsyn rakennerahastoihin, koska rakennerahastoissahan on yhteisrahoitusta sisäänrakennettuna. Ja silloin nämä vastaanottajat haluavat vielä näitä ohjelmia eteenpäin tehokkaammin ja nopeammin, ja sehän on aina ongelma tällä lailla. Eli kiitoksia näistä huomioista, ja halusin vain selittää vielä tämän suosituksen viisi teille uudelleen. Kiitos. Der Berichterstatter zum Abschluss. Ja sitten lopuksi vielä esittelijä. <clears throat> Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Kuten olette huomanneet, niin me puhumme paljon siitä, miksi lopettaa toki vuonna 2020. Mielestäni meidän pitäisi puhua enemmän siitä, miten me käytämme sen rahan, joka meillä nyt on, tehokkaasti. Eli kollegahan lähti jo, mutta vastaukseni siihen, miksi lopettaa vuonna 2020. No, komissio juuri sanoi, että hankkeet ovat nyt ohjelmassa ja rahaa riittää. Arviointi tällä hetkellä on, että rahoitusvaje Bulgariassa on 28 miljoonaa ja Slovakiassa 92 miljoonaa Liettuassa, anteeksi nyt vaan, mutta norm- se on lisääntynyt tämä rahoitusvaje 1,6 miljardiin sen jälkeen, kun puolet siitä rahasta oli saatu, jonka nämä kolme, miljo- kolme maata saivat, tai ovat toistaiseksi saaneet. Eli kolmesta miljardista Liettua sai puolitoista. Siksi vuonna 2020 meidän pitäisi lopettaa tämä. Pöytäkirjassa neljä mm, liittymissopimuksessa ja muualla tästä kyllä mainitaan. No ehkä joissain muissakin sopimuksissa. Mutta meidän täytyy oppia miten rahaa käytetään tehokkaasti. Ja mielestäni komission tulisi tehdä todellinen arviointi rahan käytöstä. Ehkä vuonna 2020 sitten voidaan näiden arviointien tekemisen jälkeen jatkaa rahan antamista. Vielä pari seikkaa. Teknologinen tilanne ei ole enää mikään veruke kymmenen vuoden jälkeen, itse yli kymmenen vuoden jälkeen, näin paljon rahaa on laitettu. Kyllä, meidän, kyllä siellä olisi pitänyt kehittää jonkinlainen tutkimusohjelma. Toiseksi tämä käytetty ydinpolttoaine ja sen varastointi, ei se liity tämän purkusuunnitelman EU-rahoitukseen. Tämä on Euratomin heiniä, direktiivin heiniä, jäsenvaltioiden heiniä. Ei ihan sama, lopetetaanko ydinvoimalla vaikka ei. Jokaisen jäsenvaltion täytyy itse rahoittaa nämä asiat. Tämä ei ole mikään veruke pyytää lisää rahaa. Joten toivon, että hanke jatkuu ja minä olin Kosmoduissani ja Ingaliinassa kaksikin kertaa. Kosladui on 60 kilometriä minun omasta kaupungistani, kotikaupungistani, joten voin kyllä sanoa, että minulla on ihan kansalaisintressikin tässä asiassa, mutta työtä täytyy tehdä oikein ja tarvitaan johtamista – todellista johtamista. Vain sillä tavalla tiedetään, mitä, mihin tämä raha menee. Ja, vielen dank. Ich möchte... Kiitoksia. Tässä tuli esiin monia kysymyksiä, enkä nyt tiedä, onko tässä tilintarkastustuomioistuimen raportissa riittävästi yksityiskohtia, mutta joka tapauksessa me käsittelemme tätä asiaa edelleen koska olemme käyttäneet tähän paljon aikaan. Ja tämä on sen arvoista. Minä täytyy korostaa vielä sitä, että vanhoja virheitä ei enää saa toistaa. Ja me olemme nähneet, että aina kun uutta rahaa on tulossa, niin yhtäkkiä kaikki toimiikin ja kaikki on niin kuin pitääkin. Ja sitten kun ei tapahdukaan mitään moneen vuoteen, ja sitten taas vaaditaan uutta rahaa. Tämä on aika typerää peliä, enkä halua lähteä sellaiseen mukaan. Eli oli hienoa nähdä taas kolme vanhaa ystäväämme, ja ikävä kyllä, me joudumme varmaan vielä seuraamaan näiden kolmen voimalan tarinaa. Kiitos tästä erityiskertomuksesta, kiitos keskustelusta. Tämä kohta on nyt käsitelty ja meillä ei enää ole aikaa Italiamatkan käsittelyyn. Ikävä kyllä. Meidän täytyy lykätä se 8. joulukuuta. Me tapaamme sitten 5. päivä joulukuuta kello 15 kokous päättyy.